Tavoitteemme on se, että jossakin vaiheessa sanktiot voidaan poistaa. Mutta niin kauan kuin tämä ei ole mahdollista, meidän täytyy pyrkiä askel, askeleelta vaikuttamaan Venäjänä. Venäjä on se, jonka täytyy tässä ottaa askel eteenpäin. Nyt ei tarkoitus estää kaupankäyntiä, vaan pikemminkin saada Venäjä liikahtamaan kannoistaan. Ja mikäli tilanne entisestäänkin heikkenee, niin tietystikin on sitten tarpeellista harjoittaa pohdintaa meidän puolellamme ja mahdollisesti ryhtyä lisäsanktioihin tai tiukempiin sanktioihin, mikä tämä tarpeellista toinen seikka, jonka halusin täällä mainita. Kuten kenties tiedätte, puheenjohtaja Juncker on antanut minulle tehtäväksi ensi vuoden syksyyn mennessä laatia ehdotuksen, joka koskee Euroopan naapuruspolitiikan uutta suuntaa ja naapurusalueiden auttamispolitiikan uutta suuntaa. Tässäkin yhteydessä on selvää, että tiettyä suunnanmuutosta tarvitaan. Työstäminen on jo aloitettu ja meidän täytyy tehdä tai saada aikaan kokonaisvaltainen kuva koko tästä naapuruspolitiikan osa-alueesta. Ja kun tarkastellaan 16 naapurimaata, jotka ovat mukana naapuruspolitiikassa Valko-Venäjästä aina Marokkoon saakka. On täysin päivän selvää, että nyt täytyisi perusperiaatteita määritellä ja yleiset suuntaviivat. Ne täytyy määritellä, mutta sitten täytyy olla myöskin mittatilauksesta tehtyjä ratkaisuja kutakin naapurimaata tai aluetta varten. kun kumppanuuspolitiikkaa harjoitetaan unionin ja joidenkin maiden välillä, jotkut maat mielellä näkisivät itseensä unionin jäseninä, jotkut haluavat pitää hieman enemmän etäisyyttä unioniin sisäistäkin syistä, joten nuo maat eivät edes ajattele Eurooppaan kohti lähentymistä, ne eivät edes halua jäsenyyttä. Siksi tarvitaan ehdotettua politiikkaa. Sitten täytyy keskittyä tärkeisiin Euroopan intresseihinkin lähinnä turvallisuudesta, vauraudesta, hyvinvoinnista on kyse ja tulevaisuuden näkymistä niitä ihmisiä varten, jotka noilla alueilla asuivat, asuvat. Ja samalla täytyy pyrkiä vähentämään maahanmuuttopainetta, joka kohdistuu Eurooppaan noilta alueilta. Lisäksi on tarpeellista, että tulevaisuudessa me kykenemme olemaan joustavia ja reagoimaan nopeasti silloin, kun se on tarpeellista Mikäli kehitystä tapahtuu, siihen täytyy voida reagoida nopeasti. Tässä tullaan tekemään läheistä yhteistyötä Federica Mogherinin korkean edustajan kanssa. Hänen kanssaan noutamme kaksi vaiheista lähestymistapaa. Ensi vuoden maaliskuussa laaditaan vihreä kirja, taikka se esitellään silloin. Ja tämän jälkeen järjestetään julkiminen kuuleminen ja sitten lokamarraskuussa ensi vuonna loppujen lopuksi annetaan komission tiedonanto. Näin me aiomme edetä tässä asiassa. Keskustelu ja ne kommentit, joita on jo saatu eri tahoilta, tulevat loppujen lopuksi sitten antamaan suuntaa ja luomaan pohjaa itäisen kumppanuuden huippukokoukselle Riigassa ensi vuoden lopulla. Laadimme myöskin epävirallisen asiakirjan, jossa esittämme jotakin ehdotuksia ja jotakin konkreettisia tavoitteita, jos tullaan keskustelemaan Riikan huippukokouksessa. Erityisen tärkeää on painottaa tässä yhteydessä sitä, että emme halua antaa sellaista mielikuvaa, että meillä olisi erilaiset painopistealueet, kun on kyse itäisestä kumppanuudesta ja eteläisestä kumppanuudesta päinvastoin. Kyse on tasavertaisesta kohtelusta kumpakin aluetta varten. Ja kun käydään julkista keskustelua ja herää siellä mielikuva, ettäkö itää kohdeltaan sillä tavalla kuin etelää, mitä niin me pidä paikkansa. Emme keskity pelkästään itään, päinvastoin ensi vuonna matkustan esimerkiksi Marokkoon. Kansallisten parlamenttien kollegoille haluaisin esittää tässä yhteydessä vetoomuksen. Jean-Claude Juncker on sanonut, että seuraavat viisi vuotta toimitaan niin, että laajentamista ei tule toteutumaan joidenkin maiden kannalta katsottuna, jotka katsovat olevan tässä kohteina, tai joitakin maita tämä saattaa ärsyttää. Ja mikäli jotkut väittävät, että kaikki ne jäsenyysneuvottelut olisi jäädytetty viideksi vuodeksi eteenpäin, niin ei tämä pitää paikkansa. Me tulemme intensiivisesti työstämään asioita niin pitkälle kuin mahdollista ja edistämään niitä. Mutta menneisyys on osoittanut, että tällaiset neuvottelut ovat pitkäkestoisia ja teknisistäkin syistä on epätodennäköistä, että tällä viisivuotiskaudella saataisiin vielä tulosta aikaan laajentamismielessä. Siksi tämä on tärkeää huomauttaa, että nähdäkseni laajentamusneuvottelut ovat hieman eri asia kuin laajentamisprosessi. Kyse nyt ei ole pelkästään siitä, että yhteisön lainsäädäntö omaksutaan jäsenyyttä hakenessa maassa, vaan täytyy myöskin varmistaa, että kyseiset maat ovat ylipäänsä kykeneviä aineisesti katsottuna ja yhteiskunnallisesti katsottuna menestyksekällä tavalla lähentymään kohti Eurooppaa. Kolmella, kolmessa suhteessa tulemme tarkastelemaan tilannetta. Ensinnäkin oikeusvaltion periaate ja siihen liittyvät tekijät. Siinkin tärkeys huomiota. Painottaisin, että se, että lait hyväksytään, on yksi asia. Se, että lakeja pistetään täytäntöön ja kunnioitetaan kestävällä tavalla, on aivan eri asia. Hieno esimerkki tästä on korruption vastainen taistelu. Hyvin paljon hyviäkin lakeja on monissakin maissa päätetty tai hyväksytty, mutta ottaa kenkäpurista nyt siitä, miten tilanne on kehittynyt vuosien ajan, kun tilanne on seurattu, miten korruptiota vastaan on käytännössä taisteltu, onko tässä onnistuttu vai ei. Se on ratkaiseva. Toinen esimerkki, joka on nähdäkseni erittäin tärkeä, on talouskehitys tulevissa mahdollisissa hakijamaissa tai jäsenmaissa. Erityinen painoarvo myöskin taloudellisella kehityksellä oikeusvaltion periaatteen ja sen täytäntöönpanon avoimuuden, oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja korruptiovastaisen taistelun lisäksi on olemassa muitakin avainasemassa olevia tärkeitä seikkoja. Serbian ja Montenegron kanssa on otettu keskustelut nyt esimerkiksi joidenkin neuvotteluiden neuvottelukappaleen avaamisesta. 23 ja 24 neuvottelukappaleista on otettu keskustelut. Kyse nyt siitä, että näiden periaatteiden täytäntöönpano on äärimmäisen tärkeää, jotta esimerkiksi ulkomaalaiset investoijat ja yritykset ovat halukkaita menemään noihin maihin ilman, että on kunnollista oikeusjärjestelmää. Ulkomaalaiset sijoittajat eivät rohkene sinne mennä. Ja kolmas seikka on se, että Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei vaarannut. Tämäkin on prosessi, yksi prosessi neuvotteluissa muiden prosessien rinnalla. Tässä ovat tärkeimmät seikat, jotka haluaisin näin johdannoksi teille mainita. Kenties vielä viimeinen seikka. Tulemme kiinnittämään erityisen paljon huomiota ja pitämään erityisen tärkeänä kysymystä, joka liittyy parempaan näkyvyyteen, Euroopan unionin politiikan parempaan näkyvyyteen. Käytännössä miltei kaikilla saroilla, kaikilla, kaikilla maailmassa Euroopan unionin kaikkien suurin tuen antaja, avun antaja. Monissa maissa ei kuitenkaan tätä ole tajuttu. Muissakaan maissa tämä ei näy. Euroopan unionin talousahdosta, kun annetaan tukea, tähän liittyy tiettyjä ehtoja aina, ja meidän täytyy analysoida sitä, miten meidän tukemme on mennyt perille, kuinka kansainvälisten järjestöjen YK ja punaisen ristin kautta on voitu toimia ja mitä tulosta on saatu aikaan. Tässäkin suhteessa meidän täytyy suorittaa pohdintoja ja arviointeja ja tehdä sitten tarvittavat johtopäätökset. Ja täytyy varmistaa, että meidän tukemme ja politiikkamme on myöskin näkyvää, kun me pyrimme auttamaan ihmisiä tietyissä maissa ja tietyillä alueilla. Ihmisten täytyy tietää, että juuri Euroopan unioni on sitoutunut heitä auttamaan ja myötä vaikuttamaan heidän tilanteensa ja elämänlaatunsa parantamiseen. kansallisten parlamentin kanssa me voimme pyrkiä edistämään näitä asioita ja kansallisella tasolla tarvitaan keskustelua ja myöskin argumentointia. Keskustelua tällä hetkellä laajentaminen ei ole mitenkään suosittu aihe, kun tarkastelee Euroopan Robertin tutkimuksia esimerkiksi, mutta jäsenvaltiossakin täytyy vielä tehdä ihmisten vakuuttelutyötä. Kyse on lai, laadusta. Laatu on tärkeämpi asia kuin nopeus. Näin me näemme laajentumisprosessin. Tavallisten kansalaisten jäsenvaltioissa ei pidä tuntea, että uusi jäsenvaltio tuo uutta tällaista taakkaa, vaan pikemminkin ne pitäisi pikemminkin katsoa, että uusi jäsenvaltio entisestäänkin vahvistaa Euroopan unionia tämän varmistamiseksi täytyisi varmistaa, että asiat ovat kunnossa ennen laajentamista. Juuri taruiset olosuhteet, oikeusvaltion periaate ja muut seikat. Vasta sitten on mahdollista, että laajentuminen toteutuu ja täysivaltainen uusi jäsen pääsee mukaan eurooppalaiseen perheeseen. Kiitos. Kiitoksia paljon komission jäsenelle. Nyt pyytäisin kollegoita ymmärtämään mitä sanon. Nyt haluan oikeudenmukaisesti jakaa puheen ajan. Ehdottaisin nyt seuraavaa. Ehdottaisin, että kaikki saavat korkeintaan kaksi minuuttia puheaikaa. Ja annan vuoron perään puheenvuoroja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille. Tämä tarkoittaa sitä, että tämäkin rajoittaa mahdollisuutta saada puheenvuoro. Rova Mogherinin yhteydessä toimimme samalla tavalla. Tähän päästään vain ainoastaan, mikäli samat ihmiset eivät väkisin tuppaudu puhumaan kummassakin esityslistan kohdassa. Muuten tästä ei tule mitään. Kalnis ensimmäisenä Latvian parlamentista. Latvian parlamentin puhemies, olkaa hyvä. That's Latvia. Thank you. Uh, thank you, Commissioner. Kiitoksia, kiitoksia komission jäsen Haan. Kuten tiedätte, Latvia on yksi prior, Latvian prioriteettiasioita ensi vuonna on itäinen kumppanuus ja päämääriämme on se, että pidämme tämän kumppanuuden korkealla työlistalla ja lähetämme vahvan signaalin kumppanuusmaille. Kolmanneksi haluamme varmistaa sen, että saamme korkean tason osanottoa kaikista Euroopan unionin jäsenmaista Riian huippukokoukseen. Olin hyvin tyytyväinen, kun mainitsitte, että muutoksia tulee tehdä kumppanuudessa, jotta ohjelmat räätälöitäisiin ja jotta me olisi yksittäisiä ohjelmia. Ja tämä on naapurustoalueella mielestäni tarpeen. Yksi huomio liittyen eh, itään ja etelään, josta puhuitte. Haluaisin lianata tässä Puolan entistä pääministeriä herra joka sanoi, että eh, Euroopan eteläpuoliset maat ovat eh, naapurimaita ja itäiset maat ovat itäisiä eurooppalaisia naapureita itäiset naapurimaat, monet toivoisivat voimassa liittyä Euroopan unionin eteläiset eivät niinkään. Tässä on tärkeä ero olemassa, kun tulee muistaa. Meidän tulee tehdä molempien kanssa töitä, mutta ero on olemassa. Kiitoksia. arvoisa infiniment, puheenjohtaja. Arvoisa komissaari, mielestäni on aivan hyvä, loistava idea, että tänään voimme käydä tätä keskustelua, kun mukana on kansallisten parlamenttien edustajat. Haluan tervehtiä teitä kaikkia. Meidän valiokuntamme tulee tänään keskustelun poliittisen mielipideenvaihdon foorumiksi. Täällä käsitellään naapurustokysymyksiä muun muassa, ja tämän voi vahvistaa toimintaamme. Pari sanaa naapuruuspolitiikasta EPPlle on erittäin tärkeää, niin kuin komissaarikin sanoi, ettei unohdeta sitä seikkaa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on täysin hyväksy, mahdotonta hyväksyä, on kyse sitten Krimin alueesta tai Itä-Ukrainasta. Täällä tois, meidän leirissämme olemme olleet todella huolissamme viimeaikaisesta kehityksestä, mitä tulee Venäjän ja Abhasian suhteisiin tulemme tästä aivan kohta keskustelemaan. Vielä lyhyesti Moldavian tuloksista. Etyjärjestö on antanut juuri tiedonantonsa asiasta. Voimme olla tyytyväisiä näistä myönteisistä Euroopan kannalta myönteisistä vaalituloksista. Mitä tulee sitten laajentumiseen, arvoisa komissaari, haluaisin onnitella teitä, että olette määritelleet EUn kannan laajentumisesta. Yleinen mielipide mielipidettä näissä maissa tarvitsee sitä, että ymmärtää, kuinka tärkeänä me tätä politiikkaa pidämme. Tämähän on osoittautunut todelliseksi menestykseksi ja hyväksi demokratisaation välineeksi. Näin voidaan uudistaa läntisen Balkanin aluetta, niin kuin te hiljattain teitte Montenegron ja Serbian kohdalla, että jokainen äh, ehdokasmaata arvioidaan Kööpenhaminan kriteerien mukaisesti. EPPlle on tärkeää myös voida uudelleen toistaa, että mitä tulee länsi niin meille pidämme edelläkin kiinni Tesalonikin sitoumuksista, jotta nämä maat todellakin liittyvät jatkossa Euroopan unioniin. Kiitoksia. Monsieur le Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä Elmar, hyvä komission jäsen. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että täällä olette ja että voin Ranskan kansalliskokousta edustaa pahoittelen sitä, että naapurustopolitiikassa, ähm, naapurustopolitiikka ja laajentumispolitiikka sekoittuvat. Ähm, komission puheenjohtaja on sanonut, että uutta laajentumista ei tapahdu, mutta haluaisin toimia toisin, että meillä olisi ovet auki tuleville äh, mahdollisille laajentumisille, joten me tässä lannistaisi ehdokasmaita. Täytyy huomata, että naapurustopolitiikan ja laajentumispolitiikan lähellä, välillä ei ole automaattista sidettä, ja te suuren kokemuksena kautta varmaankin osaatte erottaa nämä kaksi. Äh, naapurustopolitiikassa pitää ottaa erityisesti huomioon kyseisten maiden erityisluontoinen. Haluaisin tietää, kuinka tämän naapurustopolitiikan tulette yhdistämään siihen, että meidän täytyy ottaa nämä äh, maat äh, yksittäin huomioon. Balkanin suhteen olen samaa mieltä, on äärimmäisen tärkeää että meillä on oikeusvaltiokriteerit ja korruption vastaista taistelua koskevat kriteerit. Serbiassa vieraiden hiljattain ja havaitsin, kuinka tarpeen uudistukset ovat siellä. Tähän lisäsin yhden huomion. Balkanin maat ovat sekä idässä että etelässä. Ne kuuluvat Välimeren kulttuuripiiriin ja meidän täytyy ehdottomasti alleviivata niiden strategista merkitystä Euroopalle. Olipa kyseessä siis sitten talous, energia, maahanmuuttopolitiikka, turvallisuus tai vakaus ja rauha. Haluaisin muistuttaa, että meidän me olemme erittäin tarkkoja kansalliskokouksessa Ranskassa siinä, että naapurustopolitiikka toimii idässä ja etelässä. Tämä on sellaista politiikkaa ja taloudellista politiikkaa, jonka suhteen meidän täytyy olla hyvin tarkkaavaisia. Kiitoksia. Puheenjohtaja Ransa komission jäsen, haluaisin vielä kiittää teitä teidän selkeästä lausumastanne, joka liittyi laajentamispolitiikkaan. Jere Junkkarin lausumat ovat ärsyttäneet ihmisiä Washingtonista aina Balkanille saakka. Hienoa, että selvennette tämän seikan. Häntä populistisemmin kukaan tuskin olisi voinut asiaa ilmaista. Yhdessä täällä parlamentissa me olemme sitä mieltä, että nyt tarvitaan entistä enemmän ponnisteluita valtiolta, jotka haluavat mukaan EU-hun niiden täytyy tehdä lisää ponnistelta uudistusten aikaansaamiseksi, mutta lisää ponnistelta tarvitaan myöskin EUn puolella ja komissiossa ja myöskin parlamentissa. Ja myöskin parlamentin eri ryhmissä täytyy enemmän ja konkreettisemmin pyrkiä edistämään asioita. Uskon, että Serbian ja Montenegron ja Albanian edistys on hyvin rohkaisevaa, mainitakseni vain nämä kolme Niillä on hyvin paljon työtä tehtävänä. Esimerkiksi Kosovon viisumihelpotukset täytyy hoitaa vielä kuntoon. Naapuruspolitiikasta haluaisin onnitella ystäviämme Moldovasta niukasta, mutta selvästä eurooppamielisten voitosta vaaleissa. Tämä mahdollistaa vahvan enemmistön tai vielä vahvemman enemmistön, joka pyrkii viemään maata kohti Eurooppaa ja Venäjän rankaisut toimetta mihin meidän täytyy reagoida. Ja vielä naapuruspolitiikasta ja Ukrainasta. Ukraina ansaitsee meidän tarvisen ja poliittisen tukemme yhteistyötä meidän kanssamme saadakseen aikaan poliittisia uudistuksia. Toistaiseksi maassa on järjestetty demokraattiset vaalit ja tämä on jo hyvä pohja, mutta varsinaiset uudistukset ovat vasta tulossa. Mitä täytyy tehdä? Ja täytyy tehdä selväksi, että Kiovan hallitus. Ja me eikä kuka muukaan saa estää tätä edistystä. Ja Venäjän täytyy vetää joukkonsa pois maasta. Kyllä minulla on vielä ai puheaika. Ai eikö ole? Anteeksi. No viimeinen lause sitten. Kievan hallitus on tehnyt selväksi, Maidanin aukion mielenosoittajan tavoin, että se haluaa kohti EUta. Mitä NATOon tulee, Poroshenko antoi eilen hyvän haastattelun. Hän totesi, että Ukrainalla on oikeus tehdä hakemuksensa ja että tämä ei välttämättä tällä hetkellä tule tapahtumaan kuitenkin. Voin vain yhtyä tähän Poroshenkon lausumaan. Herr Fleckenstein, Kiitos, herra Fleckenstein. Nyt ensimmäistä kerran kuulin, ku, kertaa kuulin teidän suultanne, suustanne, että Washingtonissa ollaan ärtyneitä ja hermostuneita. Ikinä en ole kuullut teiltä tällaista. Schwarzenberg seuraavana. Kiitos. Haluaisin sanoa kenties seuraavan. Kun komission jäsen Haan puhui laajentumisesta ja sanoi, että tietystikin mahdolliset jäsenmaata kuten Länsi-Balkanin maata, joutuvat myöskin taroisesti varmistamaan sen, että ne lähentyvät kohti Eurooppaa, niin, niin minä haluaisin huomata tässä yhteydessä, että meillä on kokemusta tietystä maista siitä, miten investoinnit ovat tarpeellisia ulkomailta tulevat investoinnit, varsinkin kun ajatellaan, miten korkea työttömyys monissa Balkanin maissa on. Se tarvitaan suuria investointeja. Investoinnit tulevat vain ja ainoastaan sitten, kun yritykset voivat toimia siellä vakaissa olosuhteissa ja markkinat toimivat. Tämä tarkoittaa sitä, että turvallisuus- ja puolustuspoliittinenkin tilanne täytyy olla selkeä noissa maissa. Ei minun tarvitse enemmän varmaan selittää. Ja toiseksi, raha on yksi tapa toimia ja mikäli ei ole oikeita olosuhteita ja edellytyksiä, niin silloin mitään investointia ei tule. Siellä odotellaan sitä, odotetaanko siellä nyt sitä, että hyvinvointi siellä paranee kuin itsestään taivaasta, kun sitä mannaa tulee. Tämä on väärä tapa toimia. Pikemminkin pitäisi houkutella yrityksiä noihin maihin. Kiitoksia. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Commissioner Hahn over here. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä päin komission jäsen Hahn. Niin me olemme kaikki jonkun verran huolissamme tästä talven lähentymisestä. Mitähän seuraavaksi tapahtuu, kun Venäjän toiminnat laajenevat Ukrainaa vastaan erityisesti jos se pyrkii Mariupoliin ja haluaa tällaisen maatunnelin äh, käytävän aikaan. Ensinnäkin viittaisin nyt Ukrainan lehdistöön. Siellä on kommentoitu teidän kolleganne tai ehkä teidän pomonne korkeanedustajan kommentteihin, kun hän puhui Donbassin autonomisesta asemasta, kun hän antoi haastattelun Itäval- Itävaltaisen lehdelle, kun tässä Minskin sopimuksessa puhutaan kolmen vuoden erityistilanteesta ja poistua, vaan Römpä puhuu federalisaatiosta, kun hän puhui Ranskassa Sian Po-instituutissa. Voisitteko selventää, mikä oikein on 28 jäsenvaltion ja komission kanta suhteessa Itä-Ukrainaan, mikä sen asema on? Sitten Libyasta. Kukaan ei tietenkään pahoittele sitä, että Gaddafi kaatui ja hänen hirvittävä hallintonsa, mutta ei ole epäilystäkään siitä, että tämä maa on todella järkkymässä tällä hetkellä ja olemme erittäin huolissamme siitä, miten siellä on Tripolissa aseistettu islamilaisia ja sitten on pelko sitten maa jakautuu. Mitä EU ja komissio voi tehdä, jotta voidaan vakauttaa tätä valtavaa Afrikasta maata? En nyt puhu no, Montenegrosta, vaikka olen tässä esittelijänä, koska tämä, tähän liittyy edelleenkin hyviä uutisia Balkanin suunnasta. Kuitenkin toivon, että saa, se saa jopa kutsun NATO-jäseneksi aika pian tulevaisuudessa, mutta haluaisin kysyä Serbiasta. Siitä tunnen huolta kyllä voiko se olla Venäjän pana paras ystävä, erityisesti kun on tämä Venäjän eskalaatio Ukrainan suhteen, ettei se liittyy se ei ole liittynyt sanktioihin Venäjän vastaan, se on ollut varsin ambivalentti, mitä tulee Krimin liittämiseen, kannanotoissaan saman Venäjän kanssa tehdyt sotilasharjoitukset Eikö tällainen voi jotenkin nyt vaikuttaa sen suhteeseen EUn kanssa? Ja onko Serbian hallitus mennyt tarpeeksi pitkälle, kun se on tuominnut nämä Voislav Session äh, myrkyiset puheet, joista, joista keskustelimme viime viikolla täysistunnossa? Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Profit de această ocazie. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni kertoakseni teille, että Euroopan unionin laajentuminen tulee yhä olemaan Romanialle prioriteetti asia, jotta voisimme tukea vakautta ja rauhaa naapurustoalueella. Romania jatkuvasti tukee diplomaattisin ponnistuksin ja muulla tuella eurooppalaista osaa Moldovan tasavallasta. Romania toivoisi, että Moldovan tasavaltaan eurooppalaiset toiveet vahvistettaisiin. Uskoaksemme on tärkeää aktiivisesti tukea Moldovasta. Muidenkin jäsenmaiden tulisi näin tehdä. Kiitoksia. Uh, excuse me, President. Uh, I told the coordinators... Anteeksi puheenjohtaja, luulen, että koordinaattorit puhuisivat ensinnä. Mä haluaisin kiittää komissaarin näistä selvennyksistä, joita annoitte, ja teitte myös selväksi sen, että puheen, komission puheenjohtaja Junckerin kannanotot eivät tarkoita sitä, että laajentumisprosessi päättyisi, tämän tärkeän täsmennyksen hän myös itse antoi. Mielestäni on myös erittäin tärkeää, että kun muokataan naapuruuspolitiikkaa, niin paljonkin tullaan kiinnittämään huomiota siihen, että jokainen maa on ihan omanlaisensa ja jokainen maa, valtio tarvitsee oman lähestymistavan. Lopuksi haluaisin käyttää hiukan aikaa siihen, että kiinnittäisin huomionne Tunisian tilanteeseen. Olen tässä päätarkkailijana. Vaalitarkkailu delegaatiossa, joka juuri on siellä paikan päällä. Ja olemme käyneet tämän kaksi osa sen prosessin läpi. Ensin oli parlamenttivaalit ja sitten on käyty läpi nämä ensimmäinen vaihe presidentinvaaleja. Ja asiat ovat todella sujuneet äärimmäisen hyvin ja tunisialaiset, tunisian viranomaiset ovat osoittaneet ihailtavaa omista tanaisuutta demokratiselle muutokselle, avoimuudelle ja niin edelleen. Nyt on edessä kolmas ja viimeinen vaihe presidentinvaalien toinen kierros. Voidaan odottaa, että tämä tulee olemaan hieman vaikeampaa, koska tilanne selostikin tulee polarisoitumaan, mutta toivon kuitenkin, että edelleenkin kaikki sujuu tähän tähänastisella tavalla ja siksi kiinnit, pyytäisin kaikkia kiinnittämään huomiota Tunisiaan. Thank you, Elmar. Kiitoksia Elmar. Hyvä komission esimerkiksi kollegat itäisellä naapurustoalueella Venäjä aktiivisesti kehittää vaihtoehtoisia projekteja Euroopan unionille, Euroasian talousunionia. jotta on totalitaariselle Neuvostoliiton perinteelle rakennettu ja Venäjän sanelulle. Meidän pitäisi olla hyvin varovaisia siinä, että aloittaisimme mitään virallisia suhteita tällaiseen epäluotettavaan tahoon. Länsi-Balkanilla meidän toiveemme on se, että Serbia pysyy Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan piirissä. Voimme ottaa esimerkiksi Ukrainan tilanteen. Serbia tuki Ukrainan alueellista koskemattomuutta yleisin termein, mutta ei YK yleiskokouksessa toiminut. Siellä päätöslauselma sai lähestulkoon jakamattoman tuen, mutta Serbia ei tukenut toimia, kun Venäjä loukkasi Ukrainan aluetta. Tämän seurauksena tuki Serbian liittymiselle laskenut viime vuosina 29 prosentista 62, vaikka meillä on ollut selvä neuvottelumandaatti olemassa toisaalta. Serbialla on selkeät suunnitelmat etujen mukaista on kuitenkin säilyttää taloudelliset poliittiset siteet Venäjään, myöskin silloin kun sanktioita toteutetaan. Hyvä komission jäsen, eikö teistä tällainen kaksitahoinen lähestymistapa ole vaarallinen? Kiitos. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω ότι η δήλωση του κυρίου Juncker... Kiitoksia puhemies. Olen samaa mieltä siitä, että Rajunkerin kannanotto, jonka mukaan laajentumisia olisi odotettavissa seuraavan viiden vuoden aikana, niin tämä julkilausumahan pyrkii rauhoittelemaan mieliä EU-ssa ja mitä, tu- mitä tulee ihmisten tuntemaan huoleen. Mutta ymmärrän kyllä, että samanaikaisesti näissä maissa tunnetaan huolta, jotka haluaisivat taas liittyä EU-hun. Herra Haan, Euroopan parlamentti hyväksyi. Päätöslausumassa tuomittiin Turkki, mitä tulee sen toimintaan Kyproks, Kyprosta kohtaan. En tiedä, onko komissiotakin tätä parlamentin päätöslausumaa vastaan ja oletteko te kuulleet sitä, mitä Turkin viranomaiset ovat sanoneet varsin nöyryttävällä tavalla. He sanoivat, että tällä pö- tekstillä samat kohtalo kuin aikaisemmillakin, nimittäin roskikseen vaan. No, Turk kaikki ei tiedä tästä yhtään mitään ja haluaisin sanoa, että EUlla on vakavia ongelmia sen periferiassa. Yksi kaikkein vakavimmista ongelmista on se, mistä juuri puhuin, mutta meillä on sellainen tunne, että yleisesti ottaen EU ei oikein ota rooliaan vakavissaan. Haluaisin tietää, mitä te olette mieltä komissaarina. Onko EUn mahdollista olla jossain roolissa Otatteko te huomioon kriteerit, jotka äh, säännellette jollekin muille maille? Seuratteko te näiden kriteerien soveltamista? Noudatammeko me edelleenkin äh, tai pyritämmekö, pyrimme toimimaan vakavissamme erilaisten ongelmien ratkaisussa? Äh, in, in weiten Teilen der deutschen Suurin osa Saksan kansasta ja poliitikoista on äärimmäisen pettynyt siihen kehitykseen, jota on nähty suhteessa Venäjään. Uuden hallituksen uudistushanke on sekä, että pyritään syventämään ja Ukrainassa on Tämä kaikki johtanut on valtavaan luottamuspulaan. Ja se, että Venäjän politiikka on muuttunut, aikaisemminhan laajentumista pidettiin Venäjän puolella provosointina. Nyt on tätä EU ei ole mitään mikään uhka, vaan pikemminkin nyt on nähty, että assosiaation sopimus EUn kanssa on jo riittävä toimi joka riittää provosoimaan Venäjää. Ja tämä on johtanut taloudelliseen ja myöskin sotilaiseen painostukseen Venäjän puolelta. Naapuruspolitiikka, joka ei ole aggressiivista, kuitenkin nähdään sellaisena, että se on Venäjää vastaan. Tämä on luonut aivan uuden koordinaattijärjestelmän. Minä mielelläni kuulisin teiltä, miten te näette tämän tilanteen, joka on täysin muuttunut suhteessa entiseen. Miten tähän pitäisi suhtautua? Ja sivulauseenomaisesti toteaisin, että mitä tulee erilaisen valmiuteen, joka eri mailla on, ja halu, erilaisen halukkuuteen eri mailla osallistua sanktioihin. Mitä vaihtoehtoja sitten on, mikäli ei haluta mitään sotilaista vastinetta tai rankaisutoimia? Miten te uskotte, että Euroopan unionin yhtenäisyys voidaan varmistaa? Valtiot eivät ole yksimielisiä ja maaliskuussa meidän täytyy yhdestäkin tehdä yhteisiä päätöksiä. Ja sitten ensi tilassa täytyy myöskin tehdä uusia päätöksiä sanktioista. Ja vanha strategia ei voi kerta kaikkien jatkua. Mitä vaihtoehtoja on? Okay, Herr Herr Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Omalta osaltani haluaisin myöskin kollegoiden tavoin kiittää teitä teidän selkeästä puheenvuorostanne. Kiitän teitä selkeästä sanoistanne. Sitten Juncker sanoi, että varmasti viiden vuoden aikana tulla lisääntymään tai laajentumaan tulkikorjaa. Hienoa, että te hieman täsmensitte tätä tällaiset lausumat, jotka liittyvät siihen, että mikä tekninen puoli on ja mikä muuten tilanne on Länsi-Balkanilla, niin tämä Junckerin lausuma saattoi aiheuttaa motiivin katomista länsi -Balkanen. Hienoa, että mitä sanotte niin kuin sanoitte. Ja maista, josta me kaksi tulemme. Niin miten näissäkin maissa voidaan parantaa tilannetta ja kuinka voidaan varmistaa sitä Länsi-Balkan edelleenkin pyrkii kohti Eurooppaa ja kuinka voidaan varmistaa, että pyrkimys on kummallakin puolella sekä eu että noissa maissa. Kuinka varmistatte tämän ja kolmas seikka? Kuinka sitten komission sisällä varmistetaan, varmistetaan johdonmukaisuus, energia, intressit ja ihmisoikeudet. Kuinka nämä voidaan yhdistää toisiinsa? Olen lukenut, että komission varapuheenjohtaja Sefcovic oli viime viikolla Azerbaidžanissa ja keskusteli presidentti Alijevin kanssa ystävällismielisesti ja Alijev totesi, miten hienoa on, että EU teki hyvää energiayhteistyötä maan kanssa ja kuinka Stareen kumppanuus energia-alalla on toteutunut. Ja samanaikaisesti Azerbaijan on yksi niistä maista, joissa hallinto on erittäin autoritaarinen. autoritaarinen. Leila Junes, ihmisoikeusaktivisti, istuu tälläkin hetkellä vankilassa. Viime viikolla hänen tyttärensä Viera meidän luonamme Strasbourgissa hän kertoi, miten kammottavissa olosuhteissa hänen äitinsä ja isänsä ovat. Isä on eri vankilassa kuin äiti. Parlamentin oli määrä matkustaa pakuun vierailemalle Laille Juniensin kanssa luona vankilassa Aser Aserin hallitus ei ole antanut lupaa tätä matkaa varten. Eikä tässä nyt on hieman johdonmukaisuudessa puutetta. Komission varapuheenjohtaja Sefkovic menee sinne pitämään kiinni Euroopan intresseistä. Mutta sitten samanaikaisesti ihmisoikeustilanne on se, mikä on. Miten te voitte varmistaa sen, että nämä kaksi asiaa muodostavat yhden kokonaisuuden, että e intressit eivät mene ihmisoikeusintressien edelle? Grazie Presidente, gentile komissio. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen, naapuruspolitiikkaan tulee, haluaisin tietää, mikä kantanne on Tunisian suhteen. Tunisia on ystävä, valtio, kyseessä on maa, joka nyt kokee historiansa olemassaolonsa kriittisiä hetkiä ja minulla on kollegoiden kanssa ollut kunnia Roa Meitsin tarkkailu valtuuskuntaan, vaalitarkkailuvaltuuskuntaan osallistuja olemme havainneet, että sekä parlamentti että presidentinvaalit sujuvat hyvin rakentavan yhteistyön merkeissä läpinäkyvästi, vaikka jonkin verran jännitteitä ilmenikin kahden presidenttiehdokkaan leirien välillä. Haluaisin kuitenkin kysyä seuraavaa. Kaikki, joita olemme kuulleet, korostivat sitä, että Tunisia tarvitsee todellista taloudellista ja yhteiskunnallista tukea valtion rakentamista. Kuinka Euroopan unionin on tarkoitus osallistua tähän työhön? Minkä tyyppisiä ohjelmia tulemme käynnistämään. tarvitsemaan laajan tukiohjelman demokratian tukemiseksi. Se on täysin välttämätöntä Tunisian kohdalla, ottaen huomioon kuinka vaikea tilanne on Magrebin alueella. Haluaisin myöskin palata hiljattaiseen lainsäädännölliseen ja oikeuslaitoksen uudistukseen, joka tehtiin Balkan Balkanilla ähm, korruptiovastaisessa taistelussa. Erityisesti tässä ajattelen ehdokas maan äh, statuksen saaneita maita teidän edeltäjänne kaudella. Mikä kantanne on Albanian suhteen ja uudistusten suhteen tässä maassa kyseessä? On tämän maan kohdalla. Mitä te odotatte, minkä tyyppisiä uudistuksia, oikeuslaitoksen ja poliisilaitoksen uudistuksia odotatte, sillä näitä asioitahan EULEX-mission kohdalla Kosovassa korostettiin. Albanian suhteen tulee tehdä sama. Kiitoksia näistä monista puheenvuoroista. Oikeastaan ne olivat suhteellisen samansuuntaisia kaikki puheenvuorot. Mitä naapuruspolitiikkaan tulee, toivon, että puhun riittävän selkeästi, kun totesin, että meidän täytyy tarkastella yksittäisiä naapurusalueen maita myöskin yksittäin, koska niiden välillä on eroja ja niiden intressit ovat erilaisia. Myöskin niiden yhteistyö, halukkuus meidän kanssamme on eri tasoista. Ja kun tarkastellaan itäisiä naapurimaita, sielläkin tilanne on kovin heterogeeninen. Siellä on Ukraina, Moldova ja Georgia, jotka aivan eksplisiittisesti haluavat EUn jäseniksi. Ja samanaikaisesti siellä on eri maita, jotka erinäisistä syistä haluavat enemmän tai vähemmän etäisyyttä meihin. Ja etelässä ei ole tätä tematiikkaa kyseessä, mutta silläkin on maiden tilanne erilainen niin suhteessa EU-hun. Uudessa naapuruspolitiikassa, siinä muodossa kun se ymmärrämme, meidän täytyy suhtautua eri maihin eri tavalla. Tässä tarvitaan mittatilauspolitiikkaa eri maita varten. Ja kumppanuuspolitiikka ei ole mikään yksisuuntainen tie, jossa Euroopan unioni aina rahoittaa ja asettaa rahoitukselle tiettyjä ehtoja, ja mikäli ehtoja ei toteuta, sitten rahoitus loppuu. Ei siitä ole kyse, vaan kyse on myöskin meidän intresseistämme. Ja että näiden kumppanusmaidenkin täytyy voida ilmaista omat intressinsä ja näkemyksensä. Meidän naapurimaidenkin täytyy katsoa tämä suhde omakseen, ottaa se omakseen ja samaistua siihen. Täten voidaan harjoittaa aktiivista naapuruspolitiikkaa ja saada myöskin vastapuoli kiinnostumaan yhteistyöpolitiikasta. Karl Schwarzenberg ja muutkin viittasivat samaiseen seikkaan. Minun mielestäni on äärimmäisen välttämätöntä tarkastella taloudellista kehitystä ja maiden taloudellista houkuttelevautta yhtä lailla, kun tarkastellaan oikeusvaltion periaatetta. Ei pelkästään periaatteesta ole kyse, vaan myöskin niiden täytäntöönpanosta. Paperille on helppo asioita kirjoittaa, mutta lisäksi täytyy voida pidemmällä tähtäimellä, tähtäimellä tarkastella sitä, että ke- positiivista kehitystä todellakin on tapahtunut myös käytännössä. Ja puhuisinkin pikemminkin prosessista ja neuvottelut ovat vain yksi osa tätä prosessia. Yksi seikka on täysin selvä. Meidän täytyy tarkastaa myöskin meidän toimintamahdollisuuksiamme, toimintakykyämme ja toimia myöskin Euroopan investointipankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin kautta ja muiden rahoituslaitosten kautta. Näidenkin avulla voidaan pyrkiä luomaan mahdollisuuksia edistää taloudellista kehitystä noissa maissa. Meidän täytyy voida tätäkin kautta auttaa näitä maita. Itsestäni ei mitään tapahdu. Vastavuoroinen riippuvuussuhde talouden ja kehityksen välillä ja kestävän kehityksen ja oikeusvaltion periaatteiden välillä on tosiasia. Taloudellinen kehitys voi mahdollistaa vain ainoastaan, mikäli oikeusvaltion periaatteet ovat kunnossa ja joissakin näistä maissa juuri oikeusvaltion periaatteiden toteutuminen on vielä vain reaalisesti onnistunut. Mitään käytännön tulosta näistä uudistuksista ei vielä ole aina nähty. Sitten yksityiskohtaisempiin kysymyksiin aivan lyhyesti. Olen varma, että teillä on mahdollisuus esittää joitakin kysymyksiä suoraan Federica Morgerinille. Esimerkiksi Euroopan unionin asenne Ukrainan vallan hajautumisen osalta ja Ukrainan suverenisuuskysymys. Se, että Ukraina halusi uudelleen keskittää vallan ja se tapa, jolla voidaan toimia Itä-Ukrainan suhteen, kuinka jälleenyhteys vallan ja Itä-Ukrainan välillä luodaan kansainvälisen oikeuden kannalta. Maan alueellinen koskemattomuus on äärimmäisen tärkeä seikka. Osana tähän kuuluu maan oikeus itse päättää omaisesta, omasta sisäisestä rakenteestaan. Sikäli Ukrainan hallituksen päätös on sen omassa vallassa. Se voi päätöksen tehdä. Mitä tarkoitusperiä tai pyrkimyksiä Ukrainalla on hajauttaa tai keskittää valtaa, se on Ukrainan oma asia. Sitten sen, että asianmukainen tasapaino täytyy saada aikaan, kun halutaan mainita nimiä suoraan ja kun pyritään mainostamaan asioita tai saamaan julkisuutta tai huomiota menneisyydessä, varsinkin kun on kyse ollut territoriallisuudesta, Asianmukainen tasapaino on haluttu saada aikaan. Asioita ei pidä lakaista maton alle ja puhua asiasta eri nimillä kuin mitä ne ovat. Järkevä asioiden jäsentäminen, äänesointi on tarpeellista. Mitä tulee Tunisian ja muihin maihin ja siihen, miten näitä tuonolemaita voidaan tukea? Uskon, että tarvitsen tuen lisäksi maat tarvitsevat tukea myöskin koulutuksessa ja kansaisyhteiskunnan rakentamisessa. Tärkein foorumi, en puhu pilarista, vaan pikemminkin foorumista, voisi olla demokraattinen yhteiskunta. Siihen täytyy pyrkiä Azerbaidžanista. Olettaakseni tässä tulee syntymään sellainen asetelma, että kun eurooppalainen edustaja menee Kiinaan, ja sitten Euroopan neuvosto otetaan ystävällisesti vastaan, niin tämä millä tavalla muuta sitä asiaa, että tietystä tai kaikista kanssa täytyy voida puhua. Ja usein julkinen raportointi on hieman eri asia kuin ne käytännön keskustelut, joita paikan päällä käydään. Mutta kuten sanottua, kyse pelkästään siitä, että me tuitamme vain ainoastaan energiaa. Kyllä me muitakin asioita otamme esiin. Euroopan unionin ja komission virkamieskoneistokin pyrkii johdonmukaisuuteen. Ja kun tarkastellaan kansallisten valtioiden ja jäsenvaltioiden edustenkin toimia, niin heidänkin kauttaan voidaan toimia. Käytämme myöskin muita kanavia hyväksemme, myöskin kansallisia kanavia vaikuttaaksemme tilanteeseen. Venäjästä sitten uskon, että Venäjä on itse ajatellut sen kaikkein suurimmat sanktiot. Se on itse ajatunut siihen tilanteeseen, jossa se on. Ja kun tarkastellaan veden markkinoiden tilannetta ja ruplan heikkenemistä ja Moskovan pörssin alamäkeä, joka on voit, ollut nähtävissä, Tämä kaikki on johtanut Venäjän taloudellisen tilanteen heikkenemiseen. Tila on täysin ja voin vain toivoa, että nyt pian järki voittaa auttaa ja pääsemme takaisin tielle kohti ratkaisua. Kuten sanottua, Venäjä on se, jonka nyt täytyy ottaa ensimmäinen askel. Tämä on täysin yksiselitteistä, täysin väijämätöntä. Ja mitä Turkkiin tulee, Federica Mogherini tulee ensi maanantaina matkustamaan Turkkiin. Ja tällä viikolla jo Sarajevossa on voitu keskustella asioista. Olemme halunneet lähettää selkeän signaalin. Haluamme toimia tässäkin suhteessa hyvin läheisessä yhteistyössä minun ja Mogherinin välillä. Tulemme keskustelemaan noiden vierailujen yhteydessä myöskin niistä teemoista, jotka te täällä otitte esiin hyvät naiset ja että se nopeus, jolla maat voivat lähentyä kohti Eurooppaa, on maiden itsensä päätettävissä. Tämä tarkoittaa sitä, että tarpeelliset muutokset katsantokannassa ja myöskin kun on kyse Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat kunkin maan oman suvereenin teon alaisuudessa. Ja yksi edetys lähentymiselle on se, että vastaa tiettyihin ehtoihin ja se, miten nopeasti maa pääsee kohti Eurooppaa, on maiden itsensä hallussa. Tietystikin voidaan pyrkiä varmistamaan se, että Euroopan unioni on miltei kaikissa pääkaupungeissa, jotka täällä on mainittu, kaikkien tärkein talouden kumppani. Kun tarkastetaan Serbia esimerkiksi, kaksi kolmas osaa ulkomaisesta suorainvestoinnista tulee Euroopasta, Venäjältä tulee vain 4 prosenttia sijoituksista. Ja kun tarkastetaan tuontivientisuhdetta, kaksi kolmas osaa on Euroopan suuntaan suuntautuvaa kauppaa. Joten kaikki tietävät, että missä näiden maiden intressit ovat. Joskus nopeammin, joskus hitaammin täytyy voida toimia, mutta suunta on selvä. Jotkut ovat hitaammin, jotkut no-, nopeammin, mutta suunta on selvä. Ja mitä Venäjään tulee? Euroopan unioni on rauhanprojekti. Ja me voineet osoittamaan, olen pystynyt osoittamaan tämä päivittäin. Kukaan ei, kenenkään ei pidä joutua pelkäämään meitä – Päinvastoin on ne kiinnostuneita siitä, että naapurit voivat elää sovussa ja rauhassa keskenään ja kehittyä. Ja haluamme, että ihmisillä on mahdollisuus tulevaisuuden visio paremmasta elämänlaadusta. Ja myöskin mm, suhteessamme ystäviimme venäläisiin, me toivotamme heille tätä aivan samaa. Kiitän teitä lämpimästi, herra komission jäsen, tästä teidän lausumastamme. lausumastanne. Uskon, että laajentumiskysymys tulee pysymään estyslistalla jatkossakin, koska se on Euroopan kaikkein menestyksekkääntä politiikkaa. Sisäinen johdonmukaisuus täytyy aina varmistaa. Muuten asiat eivät etene. Ja tämä työ myöskin selväksi Ja juuri nämä jäsenet hakeneet maat itse pystyttiin pitkälti vaikuttamaan siihen, miten nopeasti prosessi etenee. Ja naapuruspolitiikan kehittyminen. Tässäkin suhteessa myöskin Euroopan unionin sisäinen johdonmukaisuus on tarpeellista. Vain sisäisen johdonmukaisuuden avulla olemme päätöksentekokykyisiä ja meidät otetaan vakavasti. Siksi Juuri tämä vetomus voidaan aina esittää. Meidän täytyy pitää kiinni omasta johdonmukaisuudestamme niin ikään. Kiitos Johannes ja kaikkea hyvää jatkossa. Kiitos. Meine Damen und Herren, ich darf in unserer Mitte... Hyvät naiset ja herrat, minulla on nyt ilo toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtaja ja korkea edustaja kokoukseemme. En nyt pitkällistä alustusta haluaisi tehdä. Kokemuksemme on osoittanut, että aina kun joku puhuu lyhyesti, joku muu saa käyttää puheenvuoron. Tämä on yleinen neuvo myöskin keskusteluun. Meidän täytyy säilyttää mielessämme se, että korkean edustajan Roa Mugerinin täytyy kello viisi poistua salista. Joten ehdotan, että jokainen käyttäisi puolitoista minuuttia puheaikaa. Ja aivan aluksi pyydän korkea edustaja Mogherinen käyttämään puheenvuoron, olkaa hyvä. Uh, uh, kiitoksia. Joudun aloittamaan seuraavan kokoukseni komissiossa jo kello viisi. Ehkä joudun siis lähtemään hiukan ne viittaa. Olen pahoillani tästä, mutta mm, tästä aikataulusta kyllä taisimme etukäteen sopiakin. Ensinnä haluaisin kiittää teitä kovasti kutsusta tulla tänään tänne. Näin saan tilaisuuden pitää tämän viikoittaisen kokouksemme suurin piirtein komission ja parlamentin välillä. Ja nyt tämä on erityistilaisuus, koska voimme keskustella myös kansallisten parlamenttien valtuuskuntien kanssa. Ja tätä arvostan erityisesti. Minulla oli tilaisuus tavata samassa, samanlaisissa kuvioissa pari viikkoa sitten Roomassa. Mukana oli silloinkin joitakin kansallisten parlamenttien valtuuskuntia Ensinnä haluaisin sanoa, että arvostan kovasti teidän strategista lähestymistapaamme työssänne. Tiedän, että työasiakirjassa tulette keskustelemaan huomenna eikä tänään, mutta siltikin haluaisin siihen viitata tänään jonkin verran, koska minun mielestäni se määrittelee jo joitakin elementtejä työstäni näinä ensimmäisenä viikkoina jo, mutta aivan erityisesti kun ajatellaan tulevia kuukausia ja vuosia, koska jos katson tätä asiakirjaa, josta te tulette huomenna keskustelemaan, huomaan, että siinä aloitetaan siitä, että täytyy saada aika ottaa huomioon poliittiset, ympäristölliset turvallisuusmuutokset, sitten keskustellaan, mitä pitää tehdä, jotta EU toimii uskottavalla tavalla ja sitten siirrytään joihinkin muihin aspekteihin, jotka ovat erittäin tärkeitä tämän strategiamme kannalta, mukaan lukien se, miten vahvistetaan Euroopan poliittista ja laillista järjestystä ja myös maailmanlaajuista järjestystä. Tässä on mukana viittaus NATOon, mutta myös joihinkin avaintapahtumiin ensi vuonna, nimittäin YK ydinsulkusopimuksen tarkastelu. Mutta aluksi sanoisin, että uskon, Sujuuko kaikki hyvin? Kysy puhuja. Um, that I believe, uh, that, uh... Mutta minä uskon, että uh, tässä voidaan saada hyväkin uh, yhteistyösuhde meidän välillämme tulevina vuosina. Turvallisuus ja poliittinen ympäristö Euroopassa ja sen ympärillä ja koko maailmassa on dramaattisesti muuttunut sen jälkeen, kun viimeksi kirjoitimme Euroopan unionin turvallisuusstrategian. Turvallisuus ja rauha silloin näyttivät kulmakiviltä EUn poliittisessa elämässä ja tässä nyt ollaan muutama vuosi tämän jälkeen ja tilanne on ihan eri. Idässä, etelässä, muualla maailmassa ja myös Euroopan maaperällä. Olen varma, että monet teidän kysymyksistänne ja kommenteistanne tulevat keskittymään huomattaviin kriiseihin, joita on syntynyt meidän alueellamme maailmaa. Meidän, ja nyt keskittyisinkin ehkä enemmän siihen, mikä on meidän kotipuolen haasteenamme, että varmistamme, että me pystymme tarttumaan vastaamaan tähän haasteeseen niin alueellisesti kuin globaalistikin. Sanoisin niin, että meidän täytyy alkaa itsestämme, koska jos meillä ei ole jaettua yhteistä analyysiä ha- uhista, haasteista, mahdollisuuksista, joita meillä on. Silloin on vaikeampaa, eli jopa mahdotonta olla uskottava ja tehokas alueellisena globaalina toimijana, joten sanoisin, että meidän täytyy alkaa siis työ itsestämme. Siis aloitetaan Brysselistä, aloitetaan pääkaupungeista, siksi mielestäni on erittäin tärkeää, että täällä on sekä Euroopan parlamentti että kansalliset parlamentit läsnä. Se on todella arvokasta, koska meidän täytyy voida voittaa tai päästä yli sellaisen lähestymistavan, että on Euroopan taso, Bryssel ja sitten kansalliset tasot eri pääkaupungeissa, niin kuin on se kaksi eri rataa. Ja meidän pitää alkaa liittää näitä raiteita yhteen ja saada aikaan yhteistä näkemystä asioista. Minä tiedän, että on paljon odotuksia sen suhteen, miten muutetaan tiettyjä politiikan aloja lähtien liikkeelle Euroopan turvallisuusstrategiasta. Ja aluksi sanoisinkin, että minä aion käyttää seuraavat kuukaudet siihen, että esittelen formaatin tavan, millä tulemme tekemään työtä, jotta saadaan aikaan uusi turvallisuusstrategia Eurooppaan. 2013 joulukuussa Eurooppa-neuvosto antoi valtuutuksen esitellä mm, Tämä raportti ensi vuoden kesäkuussa neuvostolle, niin kuin tulen tekemään. Minä tulisin keskittymään siihen, että on tällainen avo, avoin tai niin avoin kuin mahdollista prosessi. Mukana olisi kansalliset parlamentit, Euroopan parlamentti, kansalaisyhteiskunta, ajatteluriihet, puolustusyhteisö myös, jotta kommentilla mikrofonia, niin, minulla on kyllä tässä aivan tarpeeksi kriisejä ilman tätäkin, jota siis ei tulkki kuullut. Siis ensi kuukausen tulen määrittelemään ja esittelemään viimeistään tämän kesäkuun Eurooppa-neuvostolle, siis tämän tavan ja muodon, millä uudelleen laaditaan uusi Euroopan turvallisuusstrategia. Tiedän varsin hyvin sen, että me emme pelkästään tarvitse uutta asiakirjaa, vaan me tarvitsemme todellista ymmärrystä keskuudessamme eurooppalaisina siitä, mitkä ovat prioriteetteja, mitkä ovat haasteita ja näin ollen, minkälaisia poliittisia välineitä voimme ottaa käyttöön ja mitä valintoja teemme, jotta tähän kaikkeen voimme vastata. Ja itse asiassa haluaisin myös käydä keskustelua siitä, tarvitsemmeko eurooppalaista turvallisuusstrategiaa vai pikemminkin eurooppalaista ulkopoliittista strategiaa, jossa on mukana turvallisuus, mutta ei rajoitu pelkästään tähän näkökulmaan, koska me tiedämme varsin hyvin, että täällä parlamentissa tiedätte vieläkin paremmin kuin minä, että yhdistelmä sisäisen ja ulkoisen politiikan välillä, niiden haasteiden välillä on nykyään niin vahvaa, että emme oikeastaan voi niitä asioita erottaa toisistamme. Meidän täytyy koordinoida sisäisiä aspekteja toiminnassamme ja ulkoisia aspekteja. Ja tämän takia minun haasteeni kuuluu sekä komissiolle että myös neuvostolle eri ominaisuudessa tavallaan. Ja nyt korostaisin jälleen kerran, että minulla on vielä kolmaskin hattu nimittäin tai rooli Euroopan teoli- äh, puolustusviraston roo, johtajan rooli, se unohtuu, mutta sekin kyllä tähän kuuluu ja haluan ottaa sen mukaan johdonmukaisella tavalla. Kun sanon, että tarvitaan tällainen yhdistelmä ja ta- varmistamme sen, että koordinoimme ulkoista ja sisäistä politiikkaa, tämä pätee niin kansalliseen tasoon, ja kansallisen parlamentin jäsenet tämän hyvin tietävätkin, mutta sama koskee Euroopan tasoa, joten minun täytyy jättää teidät siis tänään hiukan ennen viittä, koska tänään kello viideltä on ensimmäinen virallinen komissaarien kokous, jossa käsitellään, jossa on mukana ulkoinen, ulkopuolinen ryhmä. Meillä on Venäjä ja Ukraina esityslistalla ja Siihen kuuluu myös komission jäsen, joka on vastuussa kaupasta, energiasta ja myös muita on läsnä. Me yritämme varmistaa sen, että komission puolta tiedyt aloitteet kulkevat samaan suuntaan ja toimimme mahdollisimman tehokkaasti, mitä tulee välineisiimme. Sama koskee neuvostoa. Minä päätin johtaa ei vain ulkoministereiden neuvosto, myös kauppa- ja kehityspolitiikka ja puolustusneuvosto ja ne kaikki kuuluvat ulkopoliittiseen neuvostoon, mutta minä aion ottaa esityslistalle johonkin kokoukseen myös kysymykset, jotka liittyvät maahanmuuttoon. Mukana on siis sisäministeriötä silloin, eikä niinkään näitä muita neuvoston kokoonpanoja joskus on hyvä yhdistellä asioita ei vain ulkopolitiikassa, vaan ottaa myös näitä sisäpoliittisia kysymyksiä joskus mukaan, jotka ovat relevantteja. Puhun nyt lyhyesti, koska muutoin oletan, että teillä on pitkä puhujalista tai näinkin sen, niin ei sitä pystytä käymään läpi. Ja lopuksi vielä sanoisin sen verran, että jotta varmistumme siitä, että todella käytämme täysillä kaikkia välineitä, joita meillä on paljon, jotka ovat hyödyllisiä, niin meidän täytyy todennäköisesti olla hieman rohkeita ja käyttää joitakin välineitä, joita meillä on, mutta ei niitä ei ole koskaan aikaisemmin käytetty. Tämä voi olla vaikea asia joillekin jäsenvaltioille tai komissiollekin, ja tässä, tästä sanoisin, että todennäköisesti voin luottaa yhteistyöhön kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä, jotta näin voidaan voittaa jotkut, miten nyt sanoisin, rajoitukset, joita liittyy näiden välineiden käyttöön ja mitä sääntöjä Lissabonin sopimuksessa on, mutta tiedän, että on tarvetta myös uudelleen tarkastella ulkosuhdehallintoa ja tähän olen sitoutunut uskoakseni tässä ihan samassa salissa muutama kuukausi sitten. Viime vuonna ehdotettiin tällaista tarkastelua ja nyt tarvitaan sitten jotakin konkreettisia jatkoehdotuksia, joilla varmistettaisiin, että ei vain miten ulkosuhdehallinto toimii, vaan myös miten EU-edustustot toimivat maailmassa. Uskoakseni on paljonkin tilaa käyttää paremmin läsnäoloamme maailmassa. Sehän on relevanttia ja erittäin huomattavaa itse asiassa, mutta sitä voitaisiin käyttää paremmalla tavalla hyväksi. Edelleen haluaisin tiivistää työtä, ei vain Euroopan parlamentin kanssa, tästä jo nyt nautin kovasti, mutta myös haluan yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Ja tässä näen suurta potentiaalia juuri tällaisessa kokousmuodossa, jota nyt on. Ja on myös muita hyödyllisiä kokoustapoja minulle ja toivottavasti myös teille. Vielä lopuksi muutama seikka. Ensinnäkin minä tiedän, että olette puhuneet aika pitkäänkin komission ja sen Haanin kanssa. Hän puhui yhteistä vierailusta, joka meillä tulee ensi perjantaina olemaan Sarajevossa. Ensi viikon alussa menemme Turkkiin yhdessä. Meillä on muitakin yhteisiä vierailuja tiedossa, ei vain hänen kanssaan, vaan myös muiden komissaarien kanssa. Esimerkiksi Turkin vierailulla on mukana myös Tanja Nides komissaari. Tulemme vierailemaan myös pakolaisleireillä. Uskon, tämä on tap- tapa, uusi, osa tätä uutta tapaa työskennellä komissiossa. Ja olen pyrin koordinoimaan mahdollisimman hyvin työtämme, jotta tulee myös tällainen koordinoitu viesti eteenpäin ja teemme tällaisia yhteisiä vierailuja myös ja annamme yhteisiä kannanottoja tarvittaessa. Pyrimme reagoimaan tällä tavalla asioihin, koska jälleen kerran, mikä mielestäni on varsin turhauttavaa, on, että kun me Brysselissä otamme tällaisen asenteen, että niin kuin komissio tai niin kuin neuvosto tai niin kuin ulkoisuuden hallinto on tehnyt, niin meidän pitäisi kyllä varmistaa, että käytämme yhdessä mahdollisimman hyvin välineitämme. Niin komission ja sen Haan tulee olemaan tällä yhteisellä vierailulla me Sarajevossa. Tämä jo kertoo uskoakseni teille paljon vähän samaa, mitä hänkin eilen varmasti kertoi, siis se seikka, että meidän täytyy työstää laajentamisprosessia vakavissamme johdonmukaisella, koherentilla tavalla ottaen mukaan ensinnäkin Länsi-Balkanin alue. Sehän on se Euroopan alue, jolla EU todellakin voi vaikuttaa myönteisesti, eikä, ja vain EU pystyy tähän sitä paitsi. Tämä on niin, että tämä toiminta tyydyttää kumppaneitamme alueella, mutta on hyväksi myös koko EUlle. Jos minun täytyisi laatia prioriteettilista, tekisin ympyröitä, lähtisin liikkeelle niistä maista, niin kuin Länsi-Balkanilla tai Turkissa, ne ovat lähimpinä, lähimpinä meitä. Meillä on suuri vastuu tulevista askelista siellä. Tietysti Toimme yhteistyössä näiden maiden johdon kanssa, siksi menemmekin Sarajevoon tarkastamaan, onko poliittista tahtoa uudella johdolla Bosnia-Herzegovinassa tulla mukaan tähän prosessiin EUn kanssa lopultakin. Mutta sitten toinen kehä, ympyrä, on meidän naapuruutemme etelä, itä, kaakkoisalue ja naapurustomme siellä. Ja tämän takia olen sitä mieltä, että kyse on nyt turvallisuusprioriteetteistamme, jotta olemme vahvasti läsnä paikoissa, joissa, joita emme niinkään poliittisesti korosta, mutta meillä se on kuitenkin paljon toimintaa ja diplomaattista läsnäoloa EUna siellä. Viittaan vaikka tässä Afrikkaan. Se on huomattava osa naapuruuttamme, vaikkakaan emme sitä tavallaan kongressi voi nähdä. Mutta autiomaan jälkeen tulee sitten jotakin näkyviinkin, joka nähdään vain sitten eteläistä rajoiltamme. Uh, we will have in 2015. Sitten 2015 tulee olemaan kaksi tärkeää elementtiä, jotka vaadi, vaativat sitoumustamme, osallistumistamme globaalilla agendalla johdonmukaisella tavalla. Ja uskoakseni nämä kaksi asiaa niihin liittyy se, miten komissio, neuvosto, Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ja hallitukset, ne voisivat kaikki saada aikaan globaalinkin muutoksen ensinnäkin vuoden 2015 jälkeinen kehitysyhteistyöagenda ja tavallaan tähän liittyen ilmastonmuutosneuvottelut ja COPS 21. Nämä kaksi eri elementtiä eivät ole vain sitoumuksemme kaksi puolta, vaan ne edustavat sitä lisäarvoa, jota EU voi kansallisella näyttämällä tuottaa. Meillä on näissä kysymyksissä uskottavuutta, kokemusta ja toivottavasti voimme saada myös johtavan roolin tehdä työtä ja tämä voi aika helpostikin muuttua tavaksi, jolla EU vaikuttaa globaaliin asialistaan. Ja siitä voisi olla hyötyä myös muulle maailmalle ja globaalille ympäristölle. Olen varma, että nyt tulemme keskittymään enemmän kriiseihin, mutta meidän pitää myös korostaa ja työstää myönteisiä kehitysaskeleita, joita me EU-sta käsin voimme tehdä, on kyse sitten alue, alueellisuudesta tai globaaleista kysymyksistä. Ja meidän potentiaalimme tässä mielessä on mielestäni huomattavaa. Ja olen hämmästynyt siitä, että joskus emme edes itse ymmärrä, kuinka paljon tätä potentiaalia meiltä löytyy ja kuinka paljon välineitä meillä on, kunhan vaan käytämme poliittista tahtoa ja käytämme näitä välineitä. Kiitoksia. Siirrytään kysymyksiin. Paljon kiitoksia. Uskoakseni meidän pitäisi nyt päästä korkea edustaja ajoissa pois. Hän tulee olemaan täällä viisi vuotta ja hän on kokonaisen klusterin johdossa, jotta meillä olisi neuvoston, komission ja ulkopolitiikan korkean edustajan välillä synergioita. Kaikkien näiden kolmen ja tämä on pääsy sille, miksi hänen toimensa ja ulkosuuden hallinto perustettiin ja toivomme teille kaikkia parasta mahdollista ja toivomme, että saamme tämmöistä etua, jota todellakin tarvitsemme. Edustaja Bostinaru. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvä korkea edustaja, hyvä komission varapuheenjohtaja. Pari kysymystä. Ensimmäinen, kun olette sitä mieltä, että vastaatte Euroopan parlamentille kysymyksiin Kosovon korruptiotapauksista. Ja tähän lisäyksenä Onko herra Jacquet yhä paras Eurexin mandaatin uudelleen laatimaan, ottaen huomioon, että vuonna 2008 hän tämän Eulexin mandaatin alun perin laati. Ja sitten liittyen toisekseen teidän koordinaattorin rooliinne ulkopolitiikassamme, ja liittyen tähän kokoukseen, joka komission jäsenille teillä tulee iltapäivällä olemaan, minkälaisen viestin komission jäsenille South Streamin suhteen lähetätte, ottaen huomioon, että tämä liittyy ulkopolitiikkaan, energian, turvallisuuteen ja laajentumiseen, ja äh, tietäen, että toisaalta Bulgarian offshore-poraukset jatkuvat, ja South Stream – ja toisekseen Serbia osoittaa sitoumusta töiden aloittamiseksi. Serbia on kandidaattimaa. Unkari tukee vahvasti South Streamia. Muut vielä epäröivät. Kiitoksia. Dankjewel, meneer de voorzitter. Ik zou ook... Uh... puheenjohtaja haluaisin myös kiittää Ruva Mogherinia hänen hyvästä tiivistelmästään. Siinä oli monia lupaavia asioita. Haluaisin esittää hänelle kysymyksen, kun hän puhuu uudesta turvallisuuspoliittisesta ilmastosta, niin silloinhan olen sen tärkeää, että me toimimme Venäjän kanssa Eurooppahan tietää, että mitä tulee turvallisuuteen ja vakauteen tällä mantereella, suhde Venäjään on aivan olennainen emme mitään uusia ole raatineet 90-luvulla, mutta ollaan lähellä uutta kylmää sotaa. Ei puhuta nyt syystä seurauksista, vaan ennen kaikkea näistä seurauksista on nyt kyse. Ja haluaisin sanoa, että myös Eurooppa ja Amerikka ovat tässä tehneet kyllä selviä virheitä ja minun kysymykseni teille on, me tarvitsemme Venäjää, mitä tulee Iraniin, Syyriaan ja muihin maihin. Kysymykseni teille on, miten pääsemme pois tästä tilanteesta nyt on eskalaatio tapahtunut sanktiossa, mutta koen tästä hyödyn, mutta me emme ole puhunut mistään exit-skenaariosta, ja tästä haluaisin kysyä EUlta, mitä tulee turvallisuuteen ja vakauteen tulevaisuudessa, niin ratkaisevaa tässä, tämä ratkaiseva asia, tähän täytyy löytää ratkaisu kahdelta puoleltakin. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja Rova Mogherini. Toivotan teille onnea ja menestystä teidän työhönne ja toivon, että teette erinomaista yhteistyötä teidän klusterinne muiden komissaarien kanssa. Muutama nyt seikka. Ensinnäkin meidän toimintaympyränne. Te ja Haan meiltä sarja on tämä erittäin tärkeä. Yksi avainviestejä olisi se, että kun vakautus- ja asiointisopimus Bosnia-Herzegovinan kanssa astuu voimaan, niin tämä voisi olla viesti teidän virallinen osalta, koska tämän pohjalta sitten voimme edistää koko Bosnia-Herzegovinan laintusprosessia Serbiasta lyhyesti. Meillä oli viime viikolla parlamentissa erittäin tasapainoinen päätöslauselmaesitys, joka liittyy sodan lietsontaan alueella. Pääsyyttäjä Branerch on reagoinut ja hän on pyytänyt, että tuomioistuin viisi tämän sen takaisin Haagiin käsiteltäväksi. Olisi erittäin tärkeää, että myöskin komissio lähettäisi vahvan signaalin ja totesi, että tämän tyyppinen retoriikka vuonna 2014 ei kertakaikkiaan ole hyväksyttävää. Teidän mandaattin aikana EUn toimet paikallinen jähmettyneiden konfliktien ratkaisemiseksi Moldovassa, Georgiassa ja Ukrainassa pikapuoleen tulee olemaan teidän koetin kivenne Kyse on myöskin Venäjän politiikassa. Me täytyy reagoida voimakkaasti Moldovan suhteen. Mitä te odotatte tapahtuvan sen jälkeen, kun eilen vaalit järjestettiin? Kuinka te näette eurooppalaisten voimien edistymisen siellä? eurooppa mielestä edistymisen siellä? Thank you very much. Thank you very Paljon kiitoksia, kiitoksia korkea edustaja. Teidän puheenvuoronne oli hyvin hyödyllinen meille kaikille, uskoakseni, sillä se korosti yhtä tärkeimmistä asioista tässä raportissa, josta keskustelemme huomenna. Kyseessä on koordinaatio eri tasojen välillä ja eri komission jäsenten välillä, jäsenmaiden ja eri Euroopan ulkopolitiikan osasten välillä. Yksi koordinaatio ala, selkeä ala, on kriisi, joka on lähellä meitä Libyassa. Siellä koordinaatiotarve eri politiikan alojen välillä diplomaattisen ja poliittisen toiminnan, sotilaallisen intervention ja muiden toimien välillä on suuri, mutta myöskin on tarve koordinoida eri jäsenmaiden välillä. Haluaisin kysyä, kuinka Libyan kriisin kohdalla näet toiminnan myöskin mm, aikaisemman toimintanne valossa ja YK kanssa tehtävän yhteistyön valossa. Kiitoksia. Uh, Madam High Representative, over here on... Edustaja, täällä olen, korkea edustaja. Ensinnäkin voisitteko määritellä sanan, jota käytitte kurjelehdessä, kun kuvasitte autonomista asemaa, joka on sopiva asema Donbassin alueelle. Tämä tietysti on huolestuttava Kieville ja se on varsin erilainen kuin nämä kolmen vuoden erityisasema, josta on puhuttu Minskin sopimuksessa. Toiseksi, ennen kuin menette Turkin vielä, on hiljattaisia syytöksiä tehty. Ei, Turkissa, että ISIS on hyökkäilyt Turkinkin puolelle Kabaniaa kohtaan ja on raportoitu myös, että ISIS-taistelut ovat käyttäneet siiloja hyväkseen, jossa Turkin äh, armeija toimii. Voisitteko tämän kysymyksen esille Turkissa? Ja aiotteko te, oletteko vakuuttunut siitä, että jäsenvaltiot äh, välittävät oikeanlaista aseistusta äh, tarpeeksi modernia asusta pesmerkataistelijoille, kun he pyrkivät taistelemaan ISIS-joukkoja vastaan? Ja vielä lopuksi Hongkongista. Kiina hiljattain on neuvonut iso britannian alahuoneen puheessa, että hänen delegaationsa vierailu ei ole toivottavaa Hongkongin alueelle. He ovat kuitenkin aikoneet tavata demokratian puolustavia joukkoja ja allekirjoittamaan yhteisen julkilausuman, joka on 30 vuoden takaa. Haluaisitteko kommentoida tätä, kun Kiina pyrkii estämään tällaisen delegaation vierailun Hongkongiin? Ja ei mistä Ähm, <clears throat> Haluaisin hieman täydentää ja täsmentää toteam, aluksi kuitenkin, että kirjan on tehnyt erittäin työtä toistaiseksi. Minkälainen exit-strategia nyt on tilanteesta, joka valitsee Venäjän suhteen? Nyt emme halua uutta kylmää sotaa, idän ja lännen välistä ohjuskilpailua. Tämä ei voi olla tavoitteena – vaihtoehtoinen energia, blokki Kiina, Venäjä suunnalla ja mikäli tilanne kärjestyy, miten voitaisiin Naton puolella enemmän pohtia asioita suhteessa Venäjään ja mikä on exit-strategia, miten tästä kriisistä päästään. Ja tietystikin tässä tulee väijämättä mielen NATO ja sen rakenteet ja strategia – Tämä on osa myöskin Euroopan ulkopoliittista strategiaa. Ja toinen kysymys, mitä motivaatiopainetta EU voi harjoittaa Israelin hallituksen puolella, jotta saataisiin Israelin uudisasutuspolitiikka loppumaan ja kuinka saataisiin neuvottelut aloitettua uudelleen kahden valtion ratkaisusta. Osa ratkaisua olisi se, että pitäisi vaikuttamaan Israelin. Ja täytyy myöskään muistaa miljardit ja muslimit. We have... vakava ongelma puhujalistan kanssa. Meillä on 10 minuuttia aikaa. Ja puheenvuoropyyntöjä tulee niin kuin sieniä sateella. Mutta minä varoitin tästä jo aiemmin ensi kerralla tämä täytyy hoitaa hieman eri tavalla tämä keskustelu. Nyt pyytäisin, että Euroopan parlamentin jäsenet olisivat nyt ystävällisiä vieraitamme vastaan ja vieraitamme kohtaan ja mahdollistaisivat sen, että mahdollisimman moni vierailija voisi puhua. Isäntänä meidän pitäisi osoittaa tällaista vieraanavaraisuutta vierailijoita kohtaan. Kaikki muut voivat esittää huomionsa myöhemmin tänään tai huomenna Helmut Markov saa puhua tähän väliin ja sitten vielä Dyfu. Kiitoksia. Mihin konkreettisiin toimiin te aiotte ryhtyä ulkopolitiikassa, kun vuonna 2015 juhlataan eurooppalaista kehityspolitiikan teemavuotta? Enimmäkseen lähtökohtana on se, että kehityspolitiikka on kehittynyt kielteiseen suuntaan monissakin maissa. Toiseksi, miten te arvioitte Ukrainan presidentin tekemään päätöksen, että rahaa ei anneta enää Luhanskiin ja Donetskiin julkista hallintoa varten. Tuliko tämä johtamaan tilanteen kärjistymiseen vaiko lientymiseen? Kolmas kysymys. Komissaari Haan totesi, kirjoitin tämän sanasta sanan ylös, jotta sanktiosta päästäisiin eron, Venäjän täytyy liikahtaa ensimmäisenä. Te korkeana, korkeana edustajana Annetteko te nyt jäädä vain odottelemaan sitä, mitä Venäjä tekee? Ei tämä voi olla mikään ratkaisu. Ilomielen kuulisin teiltä, mihin aktiivisiin toimiin täytyy ryhtyä Venäjän suhteen. Tietysti kenellä täytyy voida keskustella ja neuvotella, eikä jatkuvasti vain ajaa toista nurkkaan. Äh, Kiitoksia. Seuraavan puheenvuoron saa rouva Anniken Hytfeldt. Madame. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Venäjän aggressio Ukrainassa on mahdoton hyväksyä ja uskoakseni työsuhteet Euroopan unionin ja Naton välillä sen seurauksena ovat tärkeät. Tärkeät ja teille, Reika, eh, nuoresta poliittisesta aktivisista lähtien te olette sitoutuneet rohkaisevaan keskusteluun Israelin ja Palestinian, Palestinan välillä. Minä rohkaisisin teitä jatkamaan tätä toimintaa Euroopan unionissakin. Laittomien siirtokuntien perustamisen lopettaminen on ainut tapa eteenpäin 20 vuotta sopimuksen sopimisen jälkeen ja päinvastoin kuin muissa konflikteissa tässä tällä alueella konfliktiin on mahdollinen ratkaisu olemassa. Kysymykseni on se, kuinka me voisimme tukea teitä, jotta pääsimme tässä asiassa eteenpäin. Madame la haute représentante. Korkea edustaja, ihan lyhyt kysymys. Kuinka te aiotte määritellä strategialla pyritään kehittämään Euroopan sosiaalista taloudellista kehitystä ja Välimeren aluetta ja Afrikan puolella se on, e, e, yhteiskunnathan pyrkivät oikeusvaltiotilanteeseen ja on tiettyjä poliittisia taloudellisia tarpeita. Afrikkaan liittyy suurta potentiaalia ja siellä taistellaan juuri terrorismia vastaan ja jotenkin kyse on rauhasta ja vakaudesta koko maailmassa. Välimeren alue on strateginen alue Afrikan ja Euroopan välillä tällä hetkellä 1,7 miljardia asukasta siellä kohta vielä enemmän suuri osa koko maailman väestöstä. Toinen asia, Ukraina ja Venäjä. Paljon tästä on jo sanottu. Tilanne on pahentunut siellä. Meidän täytyy tietenkin olla tiukkana Venäjän suhteen. Me emme voi hyväksyä, että Krimi liitettiin, emmekä sitä mitä Donbassin alueella tapahtuu, mutta silti meidän pitää jatkossakin pystyä käymään vuoropuhelua, eikä olisi hyväksi EUlle, että että ollaan konfliktitilanteessa Venäjän kanssa. Eikö nyt ole hetki sille, että EU voisi työstää sen kun on kriisi on voitettu työstää rakentavassa hengessä suhteet tämän suuren naapurimme kanssa. Minkä sijaan haluatte antaa Euroopalle, kun laaditaan näitä strategisia, strategisia suuntaviivoja? Tack så mycket. Ehm, vi vill till att börja med från Sverige gratulera. Kiitos. Haluaisin ensinnäkin eh, onnitella korkea edustaja Federica Morgerinia hänen lausumastaan ja toivon hänelle kaikkea onnea, menestystä ja rohkeutta hänen tulossa työssään. Haluaisin myöskin viitata siihen, kuinka tärkeää on varmistaa, että tämän huomenna kansallisten jäsenvaltioiden näkemykset, esimerkiksi Ruotsin näkemykset ulkopolitiikasta Ruotsissa. Ruotsin parlamentti päättää ulkopoliittisista kysymyksistä. Ja meidän täytyy voida puhua yhtenäisellä äänellä, jotta voimme toimia tehokkaasti. Tätä myöskin korkeudustaja on peräänkuluttanut. Ilomielen teemme teidän kanssanne yhteistyötä. Ja on aivan totta, että meidän täytyy Euroopassa kaikkiin toimia yhteistyössä, jotta asioissa päästään eteenpäin. Sorry. <laughs> Uh, dear Madam Vice President. Hyvä varapuheenjohtaja. Äh, suurin osa kysymyksistä tässä käsitteli Ukrainaa luonnollisesti ja Venäjää. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta kansallisten parlamenttien jäsenille tavata teidät henkilökohtaisesti ja puhua teille. Haluaisin kysyä teiltä erästä asiaa, joka liittyy Ukrainan tilanteeseen myöskin. Taloudelliset sanktiot alkavat pitkällä aikavälillä ilmeisesti vaikuttaa. Kysymykseni on se, mitä Euroopan unioni lyhyellä aikavälillä voisi tehdä, jotta Venäjä ei lisää väkivaltaisuuksia lietsoisi Ukrainassa. Ja sitten toisen asian liittyen, jota käsittelen myöhemmin, ähm, äh, Malaysian Airlinesin lennon alasampuminen vaatii rankkoja äh, sanktioita. Äh, kuinka voisimme toimia, että näitä sanktioita saataisiin aikaan lähitulevaisuudessa? Kiitoksia. Thank you very much. Yes, I'm from the Danish Parliament. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen sosiaalidemokraatti Tanskan parlamentista. Kiitoksia Rova Mogherini kokouksesta, joka meillä oli Tanskan parlamentissa. Olen erittäin tyytyväinen, että tapaatte parlamentin jäseniä omissa parlamenteissa. Kysymykseni liittyy vuoden 2015 jälkeiseen agendaan. Te mainitsitte sen ihan lyhyesti. Mikä on tällä kertaa erittäin tärkeää on se, että todellakin autamme naisia, että heillä antaa prioriteettiasema tämän vuoden jälkeen ja var- keskitytään sukupuolioikeuden lisääntymisterveyteen. Aitteko tehdä jotakin aloitteita, jotta saadaan vahva valtuutus Euroopalta sen suhteen, että EU voi yhtenäisenä käsitellä näitä kysymyksiä, eikä ole jakaantunut asioissa, erityisesti mitä tulee eh, seksuaalisiin ja mm, lisääntymisoikeuksiin? Uh, Yritän vastata nyt näihin kysymyksiin. Uskon, että kaikki varmaan ymmärtävät, että hän ei voi vastata kaikkiin kysymyksiin yksityiskohtaisesti. Playing the three. Se olisi vaikeampaa kuin tämä kolmen hatun roolissa oleminen, mutta niin minähän lupaan ja yleensä pidän kiinni lupauksista, niin, niin kuin tiedätte, tämä ei varmaankaan ole viimeinen tilaisuus, kun meillä on mahdollisuus keskustella. On kyse sitten Euroopan parlamentista tai kansallisista parlamenteista. Voimme toimia sielläkin, niin kuin te juuri äsken sanoitte, Tanskasta joidenkin, te, teistä joidenkin kanssa olemme voineet keskustella omissa ne näinkin täällä ystävien kasvoja salissa, ja aion vierailla kaikissa 28 kansallisessa parlamentissa tulevina kuukausina Joten varmasti tulen tapaamaan teitä kaikkia tulevina kuukausina. Jos on jotakin, minkä nyt tässä laiminlyön tai unohdan, niin voimme palata siihen myöhemmin. Yritän käydä läpi näitä pääkysymyksiä. Aloitan Venäjästä ja Ukrainasta. Mutta olen pannut merkille, että enemmistö kysymyksistä tänään keskittyi enemmän Venäjään ja tuleviin suut suhteisiin tai, tai niihin suhteisiin, jotka meillä voisi Venäjän kanssa olla. Toisaalta on tarve pitää kiinni periaatteesta, ei vain periaatteesta, vaan myös siitä, että noudatetaan näitä periaatteita vahvasti ja vakaasti. Ja sitten toisaalta joku puhui tällaista exit-strategiasta, puhuisin pikemminkin strategiasta, jolla varmistetaan se, että tilaisu, tilanne on myönteisemmällä pohjalla kuin tähän mennessä on Tämä on ollut varsin negatiivista tähän mennessä. Jotkut muutkin viittasivat siihen, että täytyy tehdä työtä kaikkien kansallisten toimijoiden kanssa, jotka ovat varsin relevantteja monillakin maailman alueilla, lähtien liikkeelle lähi ja Välimeren alueesta, mukaan lukien Venäjä, jossa kysymyksessä tämä koskee muun muassa Iranin ydinneuvottelu, tässä koskee myös Syyriaa, Lähi-idän rauhanprosesseja, koska meillä on tämä kvartetti vieläkin olemassa ja samoin YK on turvallisuusneuvosto on tässä mukana ja tämä saattaisi kos- päteä muihinkin skenaarioihin, esimerkiksi Libyaan täälläkin viitattiin. Joten sanoisin, että enemmänkin kuin ex-strategia Venäjän kanssa tarvitaan strategia Venäjän kanssa. Sanoisin, että me tarvitsemme strategian, joka on kolmen kolmen muotoinen. Ensinnäkin pitää keskittyä siihen, että teemme uudistuksia Ukrainassa ja tämä myös onnistuu. Tähän olemme keskittyneet tähänkin mennessä, mutta voimme keskittyä näihin kysymyksiin vieläkin enemmän kuin aikaisemmin. Ja tämä tulee olemaan se todellinen keino saada aikaan muutos tässä kriisissä, jota nyt ollaan läpikäymässä. Tässä haluan kiittää kysymyksestä kun viitasit tähän artikkeliin kurjelehdessä, tässä viitattiin autonomiaan. En puhu Saksaa, vaikkakin joudun kyllä opettelemaan, milloin tällainen järkyttävä puute kielitaidossa, niin tämä oli käännös. Minä viittasin hajauttamisen desentralisaatioon, johon yleensä aina viittaamme, kun puhumme sisäistä uudistuksista, joita meidän pitää tukea Ukrainassa. Ja tässä mielestäni työ, jota Eurooppa voi tehdä yhdessä, erityisesti Euroopan neuvoston kanssa samoin työ, jota yhdessä teemme etujärjestön kanssa turvallisuudessa, tulee olemaan ratkaisevan tärkeää. Ja nämä uudistukset, joihin Ukraina on sitoutunut uuden hallituksen saavulla, joka mahdollisesti aloittaa varsin pian toivottavasti, tämä liittyy myös perustuslakiin, ja miten ha- hajautetaan alue- alueellista valtaa. Se saattaisi auttaa kansallista sovintoa ja dialogia, mutta tässä Ukraina pitää johtaa asiaa. EUlla voi olla sellainen rooli, että me tuemme ja rohkaisemme ja seuraamme, tuemme tässä prosessissa, mutta sen pitää kyllä kuulua Kievin käsiin ja johdonalaisuuteen. Sitten, to, anteeksi Sitten toinen elementti, tietenkin tämä painostus. Ja tässä sanktiot, niin kuin joku täällä sanoikin, ovat ainoa painostuksen muoto, joka meillä on, koska emme halua käyttää mitään sotilasvoimaa, ja se onkin varsin viisasta. Me ja NATO yhdessä, ja onkin tärkeää mielestäni, että puhumme yhdellä äänellä tässä näistä kysymyksistä. Mutta tiedämme senkin, että tämän lisäksi meidän täytyy myös voida käydä tietynlaista dialogia. Siis painostetaan jotakin toimijaa, pidetään kiinni tiukasti periaatteista, mutta se on tehokasta vain, jos samanaikaisesti tarjoaa dialogin mahdollisuutta tai kanavaa, johon tämä toinen vastapuoli voi to- puuttua. Tämä liittyykin tähän kokoukseen, joka alkaa ihan 10 minuutin päästä muiden komissionisten kanssa. Siellä tulemme keskustelemaan eri komissaarien kanssa kaikista eri asiakokonaisuuksista, jotka on avattu niin Ukrainan kautta, että tuemme heidän uudistuksiaan, ja myös sitten kaikki eri asiakokonaisuudet, joita meillä oli avoinna Venäjän federaation kanssa, jotta tarkistamme kaikki nämä eri kokonaisuudet ja tarkastelemme, mitkä näistä reiteistä tavallaan voidaan uudelleen aloittaa ja millä tasolla ja minkälaisia tuloksia odotetaan ja mitä taas ei voida tällä hetkellä uudelleen alkaa, ja sitten arvioida kaikkea koherentilla tavalla niin, että varmistumme siitä, että mitä tahansa teemmekin ulkopoliittisesti on sellaista, että sopii yhteen energia, kauppapolitiikan kanssa tai minkä muun asiakassa yhteen. Haluamme vain varmuuden siitä, että meidän strategiamme on johdonmukainen ja Brysselistä tulee no ehkä te ei voi puhua mistään ainutlaatuista äänestä, mutta ainakin eh, kuoro laulaisi samaa melodiaa. Sitten Minskin sopimuksesta niin on puhuttu siitä, että se on hiukan huonoissa kantimissa, eikä se hyvässä tilanteessa olekaan, mutta se on siltikin vielä ainoa kirjallinen sopimus, jonka kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet. Ja myös Ukraina johto on tähän vieläkin sitoutunut ja meidän vastuullamme tässä asiassa on varmistaa se, että me tuemme heidän ponnisteluitaan pitää tämä tie edelleen avoinna. Sitten vierailumme Sarajevoon. Te kysyitte tästä ja sanoisin, että tämä tulee riippumaan paljonkin reaktiosta siellä, mutta valtuutus, jonka saimme ulkoasian neuvostolta, oli todella selvää tekstiä. Testata poliittista tahtoa siellä ja testata poliittista tahtoa ja valmiutta osallistua tähän prosessiin, ei tähän viralliseen prosessiin, mutta tähän asiasisältöiseen äh, prosessiin, joka voi meitä auttaa eteenpäin, koska tällä alueellahan tarvitaan erittäin kiireesti sitä, että pystytään löytämään keinoja edetä. Ehkä vastaisin kysymykseen paremmin, kun tulen perjantai jotain sieltä takaisin, mutta minä toivon, että saamme tuomme mukanamme hyviä uutisia mutta näiden hyvien uutisten täytyy siis tulla Sarajevosta eikä Brysselistä. Brysselhän on valmis etenemään asiassa, jos vain on yhteisymmärrys niistä asioista, jotka pitää jatkossa yhdessä suorittaa sitten Lähi-idästä rauhanprosessista tai pikemminkin sen puutteesta. Minkälaista painostusta voimme osoittaa It- Italian, anteeksi, Israelin hallitusta kohtaan, että varmistamme sen, että jokainen palaa neuvottelupöytään. Ensinnäkin sanoisin, että tarjotaan tämä pöytä. Neuvottelumahdollisuus, sehän nyt tällä hetkellä puuttuu. Meillä on ollut erilaisia vaiheita, askelia on otettu, mutta mitä meidän pitää yhdessä kumppaneiden kanssa tehdä lähtien liikkeelle USAsta, mutta myös avain arabi kumppaneista Arabi Arabiliiga. Tapasin heitä juuri tänä viikonloppuna, mutta ennen kaikkea on kyse Egyptistä, Jordanista, Saudi-Arabiasta, tarjota tällainen mahdollisuus uudelleen toimia yhteistyössä. Palestinaisviranomainen ja Israelin hallitus tietenkin myös, mutta koska puuttuu tätä prosessia, niin se jo sinällään on tekijä, joka johtaa radikalisaatioon molemmilla leireillä ja sekä alueella, koska minä olen todella huolestunut siitä, ei, ei vain siitä, että puuttuu tulevaisuuden näkemyksiä palestinaisviranomaisella ja palestiinalle ja Israelin tilanne on mikä on, mutta tämä tyhjä, joka on syntymässä Gaasaan, voi syntyä jotakin vieläkin pahempaa kuin nyt on tilanne, ja silloin me sitten ajattelemme ja katsomme taaksepäin, mikä olisi ehkä ollut helpompi ratka- ratkaisu alueelle, emmekä vain toimineet samaan aikaan ja ajattele, miten on käynyt Syyriassa vaikka joten meidän pitää tarjota tällaista prosessin uudelleen aloittamismahdollisuutta tulevina päivinä tai viikkoina. Puhuimme tästä viime viikolla Strasburgin istunnossa ja myös Euroopalla on jonkin verran työtä tehtävänä, niin kuin te sanoitte, mitä voidaan tehdä, että tuetaan tätä ponnistelua pitäisi olla täysin, täysin tietoinen siitä seikasta, että lähi toimijat tarvitsevat meitä avustamaan dialogissa. Ei meidän pidä siihen dialogiin kylläkään osallistua, vaan tarvitaan hiukan ulkoista apua ja meidän pitää olla pitää kiinni tavallaan tasapainottamisesta ja toimia viisaasti. Ja, ja tuoda hiukan järkeä tähän keskusteluun ja toimia to, vastuusta toimintaan. Ja jo, tässä meidän ensinnäkin täytyy toimia tavallaan omina itsenämme. Sitten eh, Libyasta, tästä kysyttiin, olette ihan oikeassa. Tässä tarvitaan diplomaattisia kysymyksiä, energiakysymyksiä, turvallisuuskysymyksiä, ulkopoliittista eh, maahanmuuttoa. Hyvä yhdistelmä, josta voi syntyä jotakin hyvää tai jotakin erittäin huonoa. No tämä oli varsin kuvaava. Siis tulos voi olla erittäin hyvä tai erittäin huono, mutta erittäin hyvä, jos onnistumme tekemään jotakin myönteistä tässä. Sitten pitäisi koordinoida ei niinkään eri komission jäsenten työtä, vaan jäsenvaltioiden toimintaa ja YK-toimintaa. Se on tässä formaattina. Todennäköisesti tulemme tekemään tällaista työtä jo ihan lähipäivinä yhdessä Bernardino Leonin kanssa. En tiedä, onko tämä mikään julkinen uutinen, mutta en usko, että mikään ongelma, mutta hänhän tulee olemaan täällä Brysselissä nyt viikon aikana, joten keskustelemme juuri näistä kysymyksistä ja varmistumme siitä, että me toimimme koordinoidulla tavalla. En ole ollenkaan vastaan sitä, että yksittäiset jäsenvaltiot ja jäsenvaltion ryhmät ryhtyvät jonkin aloitteisiin, kunhan tämä kaikki on koordinoitua ja yhteistä toimintaa. Ja Libya voisi olla yksi tällainen tapaus, jonka kohdalla voisimme antaa tehtäväksi joillekin jäsenvaltioille sen, että valmistelevat EUn työtä yhdessä YK kanssa, USAn kanssa myös yhdessä, jotta saataisiin tällainen yhteinen lähestymistapa. Tämä on ehkä kaikkein vaikein skenaario olemassa tällä hetkellä. Ja vieläkin olen sitä mieltä, että meidän pitää pyrkiä rohkaisemaan kaikkia eri osapuolia Libyan yhteiskunnassa – jotka eivät halua hyväksyä terrorismia ja väkivaltaisuutta, jotta he istuisivat pöydän ääreen ja pystyvät johtamaan maata yhdessä ja estämään sen hajoamisen, mutta ennen kuin tähän päästään, se on ehkä kaikkein vaikein vaihe, miten tähän päästään, mutta vieläkin uskon, että Benoni Leone yrittää toimia tämän suuntaisesti ja tässä hän tarvitsee meidän kaiken tukemme ja meidän pitää myös auttaa koordinoinnissa. Sitten vielä lopuksi minulta kysyttiin EULEX-missiosta tai operaatiosta. Viime viikolla meillä oli kokous erityiskomitean kanssa. Ensimmäinen kokous pidettiin täällä Euroopan parlamentissa puheenjohtajan kanssa täällä. Silloin puhuin herra Jacquelle tästä asiasta. Hän on valmis raportoimaan tietysti virallisesti ja täysin sitä neljän kuukauden kuluttua, mutta myös jo ennen tätä erityiskomiteassa. Ehkä voimme kokoustaa tai saada kirjallisen raportin häneltä koskien hänen löydöksiään. Hän on tällä hetkellä ei vain tutkimassa kaikkia asiakirjoja, mutta tapaamassa eri relevantteja tahoja, joten todennäköisesti tammi-helmikuussa hän pystyy alustavan arvion esittämään Ja vielä lopuksi, mitä tapahtuu vuoden 2015 jälkeen, sukupuolinen terveys. Tämä on ihan oiva päivä juuri tästä kysyä. Olen täysin sitoutunut, sitoutunut pitämään EU näissä kysymyksissä yhtenäisenä meillä tulee olemaan ulkoasiain kehitysyhteistyön neuvoston kokous 12. joulukuuta viikon kuluttua siis, ja minä toivon ja tulen tekemään työtä sen puolesta, että saadaan yhteinen yhteisymmärrystä osoittava kanta koko EUsta. Minä juuri olin kokouksessa ennen kuin tänne tulin YK-tahojen kanssa, jotka työstävät tätä asiaa. Tämä on yksi sellainen kysymys, jossa tarvitaan va- vahvaa EUta ja sen panos voi olla maailmanlaajuisesti tärkeä. Meidän pitää myös kantaa tämä vastuu asiassa. Sitten EUn kehitysyhteistyö vuodesta. Tänä aamuna tarkastelin tammikuun aika ja huomasin, että Riikassa aiotaan vilasti aloittaa tämä EUn kehitysyhteistyövuosi, muistaakseni 9. tammikuuta. Toivottavasti olen itse siellä paikan päällä avaamassa tilaisuuden tai tämän vuoden. Ja toivon, että tämä on sellainen merkki, että kiinnitämme poliittista huomiota ei vain komissiosta, vaan myös minä ja minun yksikköni, koska kun ajatellaan uutta koordinaatiometodia komissiossa. Siinä ei ole kyse vain johdonmukaisuudesta koordinaatiosta, vaan kyse on myös poliittisesta tahdosta. Ja Tämä tarkoittaa, että kehitysyhteistyöpolitiikka tai kauppa- tai energiakysymykset mukaan lukien, tämä South Stream-asia, siksi tämän päivän kokouksessa ovat nämä komissat myös paikallisten työtä tehdään maahanmuuttoasioissa, tai nämä ulkomaiset taistelijat Syyriassa. Siis mitä kaikkea teemme näillä eri saroilla, se kaikki kuuluu ulkopolitiikkaan. Ja tässä onkin asian ydin, Tällä tavalla voisimme muuttaa näitä näitä muutoksia, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat peräänkuluttaneet niin pitkään ulkopoliittisesti. Yritetään panna nämä palapelin palaset yhteen ja koota kokonaisvaltainen kuva roolistamme, toiminnastamme maailmassa, ei vain äh, reaktiivisesti ajatella, vaan miten voimme ennalta ja toimia kun, ja arvi, äh, niin ennakoida asioita. Ja tässä kehitysyhteistyöpolitiikka on ratkaisevassa roolissa minun mielestäni. Tänään minulta kysyttiin sellainenkin kysymys, että tuleeko minulla olemaan aikaa kehitysyhteistyöpolitiikkaan tai ilmastokysymyksiin, kun täällä on kaikki, kaikki näitä kriisejä, joita nyt meneillään. Minullahan täytyy olla aikaa, koska jos me emme investoi tällä hetkellä välineisiin, joilla voidaan estää huomisen kriisejä, niin kymmenen vuoden kuluttua tai viiden vuoden kuluttua, 20 vuoden kuluttua tulee olemaan saman verran kriisejä, ellei jopa enemmänkin kuin tänään, jos emme työstä niitä välineitä, jotka pitkällä aikavälillä voivat estää kriisejä. Ja kehitysyhteistyöpolitiikka ja ilmastopolitiikka minun mielestäni ovat kaksi pää kysymystä, jotka vaikuttavat muuten myös turvallisuuspolitiikkaamme, koska resurssien saanti, voimavarojen saanti, ihmisoikeuksien toteutuminen ovat ehkä kaikkein voimakkaimpia välineitä, joita EUlla on jotta se voi vakauttaa ei vain omaa aluettamme, vaan myös globaalia kenttää. Tästä ei palkkaa tule heti kolmen kuukauden päästä vielä, mutta se on kuitenkin ainoa ase, joka tuottaa viiden vuoden kuluttua tulosta. Ja tämä tulee olemaan yksi sellainen asia, johon meidän täytyy kiinnittää huomiota ei vain resursseja, vaan myös tarvitaan poliittista huomiota ja tahtoa. Ja vielä lopuksi pyytäisin teitä pyytämään anteeksi komissaari kollegoilta, että tulee myöhässä, kun, kun tapaan heitä seuraavaksi ja lupaan, että tapaamme uudestaan täällä Euroopan parlamentissa varsin lähitulevaisuudessa, ehkä ei ensi viikolla, mutta hyvin pian kuitenkin. Ja samoin tulen tapaamaan teitä kaikkia kansallisista parlamentissa kun vierailen sitten teidän jäsenvaltioissamme. Kiitoksia kovasti ja lupaan, että jatkoa tulee sitten seuraavina kuukausina. paper, the working Thank you. Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia paljon. Uskon, että ensi kerralla meillä pitää olla vähemmän asioita esityslistalla niin, että jäsenet saavat mahdollisuuden puhua. Tämän olen ottanut opiksi tämänpäiväisestä kokouksestamme. Meidän täytyy varmistaa vilkkaampi keskustelu seuraavalla kertaa. Ilman aikaa keskusteluun. Anteeksi, kuinka? So thank you very much. We should start now the discussion. Kiitoksia. Nyt äh, aloitamme keskustelun Moldovasta. Valtuuskuntamme on vieläkin paikan päällä. Mutta voisitteko nyt olla hiljaa? Sanoi puheenjohtaja kopauttaa nuijaa. That could people please... ihmiset nyt poistua paikalta hissun kissun? Ihan hiljaa. Nopeasti, mutta hiljaa. Voisiko joku pitää hieman järjestystä täällä yllä? Tee siellä käytävällä, lopettakaa tuo mölyäminen nyt heti. Meidän on nyt määrä keskustella Moldovasta. Uskon, että teille on jaettu etujärjestön ensimmäinen lausuma, Jörpan parlamentin valtuuskunnan lausuma, hyvine ja huonoine uutisineen. Puutteita oli, mutta Yleisesti ottaen vaalit olivat vapaat ja oikeudenmukaiset. Toiseksi olemme kuulleet hiljattain uutisista vaalien tulosten osalta. Nyt kun 95 prosenttia äänestä suurin piirtein on saatu laskettua, että Eurooppa-myönteiset puolueet, demokraatit, Lankafida-puolue ja liberaalit ovat saaneet yhteensä 55 paikkaa parlamenttiin. Tämä tarkoittaisi sitä, että 55 paikkaa yhdestä on enemmistö. Nyt vaikuttaa siltä, että Eurooppa-myönteinen enemmistö on muodostumassa. Minä epäilin tämän toteutumista vielä viimeisiin päiviin saakka. Aina eilisiin tuloksiin saakka olin epäilevällä kannalla, mutta nyt tilanne on kääntynyt eri suuntaan kuin pelkäsin. Tämä osoittaa, että nyt on hyväkin mahdollisuus saada päätökseen tai ei niinkään saada päätökseen, vaan pistää täytäntöön assosiaatio- ja vapakauppasopimus. Tämä osoittaa myöskin, että meidän täytyy käydä kokonaisvaltaisempaa keskustelua. Nyt ei kyse enää pelkästään vapaasta kaupasta, vaan tilanne. Mitäs tuo rouvas henkilö tuolla muuten höpöttää tuolla käytävällä, kysyi puheenjohtaja. Meidän täytyy varmistaa, että teemme enemmän työtä sen hyväksi, että maat voivat itse vapaasti päättää. Mikäli seuraamuksena on kaupan esteitä ja perviestejä, mukaan luettuna uuden puolueen, uusien puolueiden rahoittaminen. Venäjähän on kampanjoit voimakkaasti tuossa maassa jo pitkään. Ja me olemme olleet hyvinkin sinisilmäisiä tässä keskustelussa toistaiseksi. Meidän täytyy nyt nähdäkseni paljon huolisemmin tarkastella tilannetta kuin aikaisemmin, paljon tarkemmin seurata sitä, mitä maassa tapahtuu mukaan luottuna Georgiassa ja Ukrainassa. Sopimus, joka Venäjä on tehnyt Abhaasian kanssa, osoittaa, että Piran saattaa olla menossa juuri tuohon suuntaan. Tämä mainittiin myöskin tänään. Uskon, että Moldovan vaalien tulokset antavat mandaatin jatkaa Eurooppa-tiellä. Meidän täytyy hoitaa tätä nyt paljon ammattimaisemmin, asiallisemmin kuin toistaiseksi. Tämä on minun mielipiteeni. Joskus uskoo, että kun on kyse näin pienestä maasta jossakin kaakossa, niin ei sitä tarvitse ottaa niin vakavasti. Mutta iso mies Moskovassa ottaa tämän vakavasti. Siksi meidänkin täytyy ottaa tämä vakavasti. Joskus meillä ei ole poliittista strategiaa tätä varten, mutta hyvin paljon kyllä teknokraattisia ratkaisuja ja ohjelmia, mutta emme näe metsää puilta. Meillä ei ole kokonaisvaltaista mielikuvaa maasta. Ja mikäli sallitte vielä, että esitän loppuhuomion, nähdäkseni meidän täytyy tehdä tässä yhteydessä, tai miten nyt sanoisinkaan tämän, Venäjä peräänkuulutti vapaakauppa sopimusta Vladivostokista Lissaboniin saakka. Minä olen ihan samaa mieltä tästä. Uskon, että meidän kaikkien parhaaksi olisi se, mikäli meillä olisi hyvät suhteet Venäjään. Periaatteellinen pointti on se, että jokaisella maalla täytyy olla oikeus tehdä valinta, oikeus valita, mihin suuntaan maa kallistuu, minkälaiseen yhteistyöhön se haluaa mennä mukaan kun on kyse Moldovasta, Ukrainasta, Georgiasta ja tämän tyyppisistä maista. Ja mikäli nämä maat sanovat, että ne eivät halua, että Moskova puhuu niiden puolesta, niin silloin näillä mailla täytyy olla oikeus myöskin näin päättää. Helsingin sopimus on taustalla. Kyse on jokaisen maan alueellisesta koskemattomuudesta ja suvereenisuudesta, mahdollisuudesta itse neuvotella sopimuksista, liittoutumista, yhteistyöstä niiden tahojen kanssa, joiden kanssa ne haluavat neuvotella. Helsingin sopimus on osa kansainvälistä oikeutta ja meidän täytyy puolustaa kansojen oikeutta itse päättää, mihin suuntaan ne lähtevät. Keskustelu on nyt avattu. Kuka haluaa puheenvuoron? Ja? Frau Kaniette. Rova Kaniette. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin ilmaista erityisen iloni siitä, minkälaiset vaalitulokset ovat olleet, sillä EPPn tarkkailuvaltuuskunta meni muutama viikko ennen vaaleja vierailulle Moldovaan ja tuolloin tilanne ei ollut lähes tulkoonkaan vielä voitettu. Haluaisin onnitella moldovalaisia ystäviä. joka tapauksessa hyvin selkeän viestin lähetimme eteenpäin Moldova sai ennen vaaleja tukeamme ja vaalien jälkeen tulemme olemaan hyvin vaativia uudistusten suhteen. Niin juuri näin Euroopan unionilta odotetaankin, että uudistusten toimeenpanoa vaadimme ja Euroopan unionilta odotetaan myöskin, että se tukee Moldovaa näissä uudistuksissa. Erityisesti ehdottaisin, että ne maat, jotka vuonna 1991 aloittivat samalta linjalta, jotka ovat nämä uudistukset toteuttaneet ja jotka ovat nyt päässeet Euroopan unionin jäseniksi, koska niillä on omat kokemuksensa onnistumisista ja epäonnistumisista, että näiden maiden asiantuntijat olisivat ne henkilöt, jotka menisivät Moldovaan ja auttaisivat siellä askel askeleelta maata muuttamaan itseään. Tämä on kaikkein vakuuttavin väline, joka meillä on käytettävissä, jotta voisimme osoittaa, että heidän valintansa Eurooppa on ollut oikea. Kiitos. Eh, eh, Olen iloinen siitä, että me keskustelemme täällä Moldovasta erinomaisten vaalitulosta jälkeen eilen. Totesin vain, että kun edellisessäkin keskustelussa asia mainittiin, että kun me puhumme Moldovasta ja Länsi-Balkanin maista, ja se, että aiemmin sanottiin, että viiteen vuoteen ei lainuta, niin tämä saattaa aiheuttaa kammottavan tilanteen alueella. Meidän täytyy tajuta, että Venäjän federaatio ei käy taloussotaa pelkästään Ukrainaa vastaan, mutta se käy taloussotaa myöskin Moldovassa. Viinin vienti on rajoitettu ja niin poispäin. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme pitää Moldovan elinkelpoisena vain ja ainoastaan, mikäli Euroopan puolelta maa saa apua ja markkinat saadaan avattua. Emme jää voi jäädä tässä odottelemaan, että Moldova, joka on Euroopan köyhimpiä maita, ensistäänkin köyhtyy ja joutuu yhä tiukemmin Venäjän syleilyyn. Ilman apua näin tulee käymään. Thank you very much, Mr. Chairman. Few... Puheenjohtaja, muutama kommentti vain tietenkin kuulun niihin, jotka ovat kovasti tyytyväisiä eilisen, eiliseen Moldovan vaalitulokseen. Ensin en halua unohtaa ilmapiiriä ennen Euroopan vaaleja. Oli valtavaa painetta, jota Venäjä ja Venäjän puolesta olevat joukot pain- osoittivat. Sitten sanktiot, jotka, jotka Venäjä asetti Moldovaan vastaan, ne ovat aiheuttaneet valtavalla tavalla. Ja Euroopasta johtuen Moldovaan voitettu auttaa jollakin tavalla selviämään Venäjän sanktion sanktioiden vaikeuksista. Kolmanneksi on tärkeää mainita, että se mitä kipeimmin nyt tarvitaan on Eurooppa, siis kansalliset parlamentit, Euroopan parlamentit, EU-komissio, kaikkien pitää auttaa niitä voimia muodossa, jotka ovat Euroopan puolella, jotta mahdollisimman nopeasti saadaan aikaan parempi hallitus, parempi hallitus moldavialaisille ensinnäkin ja sitten sen jälkeen pitää edistää Eurooppa-hanketta. Ja kolmanneksi lainaan yhtä henkilöä, Winston Churchill. Meidän pitää varmistaa, että Moldova tulee kunnolla täytäntöönpanemaan ajoissa vakauttamissopimuksen Euroopan kanssa, koska tämä on ainoa tapa osoittaa EUlle, että sopimus, kun se kunnolla täytäntöön pannaan, tulee luomaan pohjaa sille, miten se mahdollisesti voi liittyä EUhun jatkossa. Vielä lopuksi, kollegat, oli joitakin huhuja liikkeellä, kun oikeuslaitos siellä päätti kieltää puolueen juuri ennen vaaleja. Ehkä teoreettisesti ajatellen tämä kuulostaa omituiselta, mutta kun yksi, onko se yksi puolue, rahoitetaan Moskovasta, ja sitten se puolueen johtaja sanoi, että olen täällä edustamassa Venäjän etuja vaaleissa, ja sitten hänen puolueensa liitetään ihmisiin, jotka ovat sitoutuneet aiheuttamaan ongelmia ja väkivaltaisuuksia, niin täm, tässä ei ole kyse vain poliittisen vallankäytöstä, vaan tämä on jotain, mikä ylittää minkä tahansa, minkä tahansa sisäiset tai eurooppalaiset säännöt. Sitten vielä viimeinen lause Voisimmeko lopultakin ajatella, että Venäjä rahoittaa poliittisia puolueita EU-ssa? Mehän tiedämme, että tällaiset puolueet ovat täysin Eurooppaa vastaan. Niitä, ne koordinoivat toimintaansa itse, eikä ole kyse vain yhdestä puolueesta, vaan monista muistakin. Ja voisimmeko sallia sen esimerkiksi kansallisesta parlamentista me täällä Euroopan parlamentissa, että tällainen toiminta jatkuu ihan niin kuin ei yhtään mitään ja toimittaisiin niin sanotun demokratian hengessä, koska käytännössä tämä viides kolonna, jota johan Venäjä johtaa, niin sehän on täysin eurooppalaisen integraation vastaista. Sitten edustaja Preda. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä kollegani kanssa sosiaalidemokraattisesta ryhmästä, kun hän äh, selitti sen tosiasian, että tämä äh, Patria-niminen puolue on suljettu vaaleista ulos, sillä kolme päivää ennen vaaleja esitettiin todisteet siitä, että Moskovasta äh, tämä puolue oli saanut rahoitusta ja tämän vaalilainsäädännön mukaan täysin kiellettyä mikään poliittinen puolue ei voi ulkomaista rahoitusta nauttia. Ja tämä on erittäin huono asia eurooppalaisessa ilmapiirissä. Että saamme tietää, että meillä on myöskin omissa jäsenmaissamme toimivia poliittisia puolueita, jotka saavat venäläistä rahoitusta. Venäläiset tietyllä tavalla valtaavat poliittista kenttää Euroopan unionissa – ja tämä on erittäin vakavaa, yhtä vakavaa kuin se, että meillä on sotilaallisia aggressioita. Nämä Euroopan mieliset joukot kuuluvat EPP, ALDE ja sosiaalidemokraattiryhmään täällä parlamentissa. Ähm, herra Filat IPPstä äh, e ALDEsta, herra Giipat on jo, ovat jo kertoneet, että heidän on tarkoitus neuvotella, jotta Euroopan mielinen koaliotio saataisiin aikaan. Ja uskon, että myöskin sosiaalidemokraatista Lupu liittyy tähän neuvotteluun, jotta saattaisiin Euroopan mielinen hallitus Kishinauhun aikaan. Emmekä saa unohtaa sitä, että hallitus, joka nyt kautensa päättää, on virallisesti lausunut, että vuonna 2015 Moldavi, Moldova tulee esittämään hakemuksen, aivan selkeästi tulee tämä mainita. Tämä tulee koskemaan aivan suoraan jäsenmaitamme ja e, edustaja mietinnön aihetta, josta hiljattain äänestettiin. Ei saa unohtaa, että tämä tulee olemaan jotakin hyvin poliittisesti arkaluontoista ja meidän täytyy tähän valmistautua. Paljon kiitoksia. En la palabra señor Austravichuutte. Kiitos puheenjohtaja että Meillä on erilainen tilaisuus ei onnitella pelkästään Moldova ja Moldovan kansaa, jotka aktiivisesti osallistuivat parlamenttivaaleihin, vaan niin ikään voimme onnitella Euroopan parlamenttia, joka teki oikean päätöksen, kun se päätti ratifioida sopimuksen Moldovan kanssa oikea-aikaisesti. Uskon, että viesti meni perille. Me voimme toimia yhdessä. Me olemme auttaa Moldova ja Moldovan kansaa pääsemään eteenpäin, eikä katsomaan taaksepäin, eikä ympärilleen, vain eteenpäin, kohti oikeaa suuntaa kohti Eurooppaa. Toivon, että nämä vaalit tulevat toimimaan erinomaisena pohjana tai lähtölaukauksena uudelle hallitukselle, joka saadaan muodostettua Moldovaan ja se saa vakiinnitettua asemansa ja pystyy toimimaan Eurooppalla myönteisesti ja aktiivisesti kohti Eurooppaa. Hallituksen täytyy taistella korruptiota vastaan, sen täytyy varmistaa parempi hallinto ja selkeästi lähteä uudistusten tielle. Meidän täytyy kyllä olla kaikkien yhtä mieltä siitä, että Moldovalla on hyvin paljon tehtävää vielä. Sen täytyy uudistaa taloudellista ja poliittista rakennettaan. Sen täytyy antaa paremmat toimintamahdollisuudet yrityksille toimia paremmin. Sen täytyy luoda parempia työpaikkoja ja vaurautta maahan. Mutta kollegat, toivon, että tämä esimerkki osoittaa, että ne maat, jotka valitsevat oikean tien, omavat tulevaisuuden, niillä on mahdollisuus päästä eteenpäin. Eiliset vaalit Moldovassa jälleen kerran olivat osoitus siitä, että olemme oikealla tiellä. Meidän täytyy antaa näille maille mahdollisuus edetä uudistusten tiellä ja meidän täytyy tukea niitä ja kannustaa niitä. Euroopan unionin rakenteiden jäsenvaltioidenkin täytyy tukea Moldovaa antamalla yksittäin ja yhdessä asiantuntemusta käyttöön, jotta maa voi paremmin saada pääsyn myöskin EUn markkinoille. Maa voi silloin toimia loistavana esimerkkinä Eurooppa myönteisistä uudistuksista. Vamos. Kiitoksia. Sitten pyytäisikö tämä kahdeksan minuutiksi, koska odotamme EUn eh, e edustaja paikalle. Sitten vielä se viimeinen kohtaistus, siis tänään puoli kahdeksan meillä on cocktail tässä ulkopuolella. Siis pieni keskeytys, kaksi minuuttia, sitten jatketaan. Vamos a empezar. Tenemos el privilegio. Aloitamme. Meillä on nyt etuoikeus pitää tällainen tiedotustilaisuus eh, Peter de Hoyerin kanssa, joka on Alankomaiden eh, pysyvästä edustustosta. Meitä kiinnostaa kovasti MH17 lentokoneen maahan syöksyminen onnettomuus. Ja viranomaiset ovat tutkineet näitä mustia laatikoita, siksi on todella mielenkiintoista nyt saada kuulla herra de Hoyeria. Thank you very much, Chairman. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia puheenjohtaja tästä toisesta mahdollisuudesta puhua tälle valiokunnalle ja kertoa teille äh, lennon MH17 katastrofin seurannasta. Kuten muistatte, MH17 lento 17. heinäkuuta ammuttiin alas ja kaikki 148, mm, äh, anteeksi 298 matkustajaa ja mm, lentohenkilökunnan jäsentä kuoli. Tämän onnettomuuden tutkinnan pitäisi suorittaa oikein, ja meillä oli kolme prioriteettia tässä asiassa. Ensinnäkin uhrien tunnistaminen ja heidän jäänteidensä ja omaisuutensa maahan palauttaminen sekä matkustajien että henkilökunnan osalta ja toisekseen tämän katastrofin olosuhteiden ja syiden tutkiminen ja kolmannekseen rikosoikeudellinen tutkinta meillä on kansainvälinen syyllisten tunnistamiseksi järjestetty rikosoikeudellinen tutkinta. Nämä prioriteetit määriteltiin Euroopan unionin eh, YK turvallisuusneuvoston kanssa yhdessä. Eh, YK turvallisuusneuvosti teki eh, päätöslauselman 41-66 asiasta. Olen erittäin kiitollinen parlamentin tuesta ja ne työstä, jota tämän katastrofin tutkimisen yhteydessä on tehty. Toivon, hyvä puheenjohtaja, että voimme äh, saada jatkossakin parlamentilta poliittista ja julkista tukea. Johdantopuheenvuorossani haluaisin näitä kansainvälisesti tunnustettua kolme prioriteettia käsitellä ja tehdä muutamia huomioita työstä, joita meillä vielä on tehtävänä. Äh, toivottavasti äh, arvostatte sitä, että hallitukseni puolesta haluaisin tarjota teille äh, tietoa siitä, mihin konkreettisen toimiin hallitukseni on ryhtynyt. Nämä kolme ähm, pääperiaatetta katastrofin jälkeisenä päivänä uhraina ja Alankomaat sopivat, että tutkinta suorittaisiin Alankomaissa ja että Alankomaat, Malasia ja Australia tekisivät yhteisen äm, kotiin palautusmission. Äh, herra Timmermans, joka oli tuolloin komission varapuheenjohtaja, välittömästi ähm, onnettomuutta seuraavina tunteina äh, lähetti tutkintaryhmän Ukrainaan tutkimaan äh, tapausta ja seuraavana päivänä he perustivat Haakovin päämajan. Seuraavana päivinä vain lyhyet vierailut olivat mahdollisia, sillä turvallisuustilanne alueella oli sellainen sitä kaikkein ähm, ensimmäisenä prioriteettina sen arviointia tehtiin Etyjärjestö. Ja haluaisin kiittää Etyjin tukea tässä kontekstissa. Herra Albesvera nimitettiin tämän kotiinpalautusmission mm, johtajaksi Ja kuudes päivä elokuuta päätettiin, että turvallisuustilanteen vuoksi työtä ei voitu jatkaa. Tämä oli suuri takaisku ja äm, elo- ja syyskuussa ä, Alankomaat olivat jatkuvasti yhteydessä etyjiin saadakseen tietää, olisiko mahdollista aloittaa uudelleen turvapaikalla työtö. Ä, sekä Euroopan neuvosto että Eurooppa-neuvosto korostivat, että Ukrainan tulitauon toimeenpanossa pääsy katastrofialueelle oli hyvin tärkeä osanen. Anthovenin viime perjantaina marraskuun 28. viimeinen uhri saapui Halvasomin kaupunkiin. Eh, Uhrin jäänteet on tuotu ja tutkintaa jatketaan siellä eh, Näistä 298 uhrasta tähän mennessä on tunnistettu 289, mutta voitte kuvitella, että jälleen kerran viime perjantaina monia uhrien jäänteitä tuotiin vielä kotiin. Teknisen tutkinnan suhteen minun täytyisi aloittaa sanomalla, että pöytäkirjan numero 13 kansainvälisen Ähm, ilmailujärjestön ähm, peruskirjassa tai Chicagon sopimuksessa ähm, määrittelee hyvin tarkasti, kuinka tutkinta näissä kansainvälisissä äh, onnettomuuksissa suoritetaan. Ukrainalla oli pääasiallinen valvollisuus tutkinnan järjestämisessä. Tämän yleissopimuksen pöytäkirjan 13 mukaisesti Alankomaiden turvallisuuslautakunnalta ja ICAOlta pyydettiin tämän tutkinnan suorittamista. Alankomaiden turvallisuuslautakunta on täysin riippumaton toimija. Monet maat, mukaan lukien Australia, Ukraina, Venäjä, Malesia ja myöskin Euroopan EASA, ilmailuturvallisuusjärjestö ja ICAO tarkastelevat tämän onnettomuuden olosuhteita. Alankomaiden turvallisuuslautakunta 29. syyskuuta totesi, että onnettomuus vaikutti syntyneen, kun monet ulkopuoliset nopeat ammukset olivat iskeneet koneen runkoon ja tämä viittasi siihen, että kone putosi, koska terroristit iskivät siihen ulkopuolelta, eikä kyseessä ollut mekaninen vika. Turvallisuuslautakunta on 11. marraskuuta ja 23. marraskuuta välisenä aikana toteutetun mission aikana ottanut haltuunsa äh, koneen mm, tuhoalueelta äh, koneen osia ennen kuin lopullinen tutkinta on tehty mitään. Johtopäätöksiä ei tehdä tämän onnettomuuden syistä. Äh, turvallisuuslautakunnan tarkoituksena on ähm, vuonna 2015 puolen mennessä saada äm, robotinsa valmiiksi. se ei ota kantaa äh, syyllisiin. Tämä syyllisyyden äh, tunnistaminen kuuluu rikosoikeudelliseen äh, tutkintaan. Monet maat ovat aloittaneet rikosoikeudellisen tutkinnan ja yhteinen rikosoikeudellinen tutkintatiimi ähm, luotiin 7. elokuuta tarkoituksena tehdä yhteistyötä ähm, Alankomaiden, Ukrainan, Australian ja Belgian viranomaisten kesken ja ähm, Tähän työhön osallistuvat myöskin esimerkiksi Malesian viranomaiset. Tämä ähm, Alankomainen viranomaiset seuraavat äh, tätä ähm, kansainvälistä tutkintatiimiä ja ovat todenneet, että rikosoikeuden tutkinta, ottaen huomioon tapauksen monimutkaisuus ja kansainvälinen luonne, tulee viemään pitkän aikaa. Äh, se pidätäytyy kaikenlaisesta spekuloinnista liittyen oikeudelliseen vastuuseen tapahtumien osalta niin kauan kuin rikosoikeuden tutkinta on käynnissä. Haluaisin johto yhtenvetona sanoa, että hyvin paljon tutkimuksia tulee vielä suorittaa, sillä mikään näistä kolmesta prioriteettista ei ole vielä tullut päätökseensä. Kuten sanoin, meillä on vielä yhdeksän uhria, joita ei ole täysin tunnistettu, jotta tunnistaminen olisi mahdollista. Saattaa hyvinkin olla mahdollista vielä se, että joudutaan palaamaan turmapaikalle. Turmapaikalla on sellaisia alueita, joita vielä ole tutkittu turvallisuustilanteen vuoksi. Meillä on niin kutsuttuja äh, alueet, jotka vaativat lisätutkintaa. Toinen prioriteetti, turmatutkinta, jota toteutetaan normien mukaisesti. Chicagon yleissopimuksen äh, artiklan 2 mukaisesti kansainvälinen tutkintaryhmä on todennut, että äh, tutkinta äh, tulee suorittaa sen periaatteiden mukaisesti, sen pitää olla tekninen eikä poliittisesti värittynyt, ei ole mitään syytä mielestämme epäillä riippumattomuutta ja ammattimaisuutta tämän turmatutkintaa suorittavan ryhmän kohdalla. Täytyy myöskin todeta, että saattaa olla tarpeen palata turmipaikalle lisää teknisten tutkimusten suorittamiseksi. Ja kuten sanoin viime viikolla ja edellisellä viikolla, turma paikalta on kerätty onnettomuuskoneen osia, jotka tullaan tuomaan Alankomaihin ja toivomme, että ne saavuvat maahan ensi viikolla. Kolmas tehtävä, rikosoikeudellinen tutkinta, joka on käynnissä monissa maissa, mukaan lukien Alankomaat, ja tulee vaatimaan täyden yhteistyön kaikilta mukana olevilta osapuolilta. Erityisesti vetoamme kaikkiin maihin, jotta ne tekisivät yhteistyötä laillisen yhteistyön suhteen. Sitä saadaan tarvia. Kuten sanoin aikaisemmin, minun maani on johtavassa roolissa tutkimuksessa, mutta se ei tule lausumaan kantaa liittyen siihen, kuka on turmaasta rikosoikeudellisessa vastuussa ennen kuin tutkimus on otettu päätökseen. Haluan yhteenvetona sanoa, ettei Alankomainen hallitus säästelee ponnistuksia ennen kuin nämä kolme prioriteettia on saettu päätökseen. Kuten olette huomanneet, hallituksen jäsenet, mukaan lukien pääministeri, ovat tehneet tämän asian selväksi aivan alusta lähtien. Kyseessä on monimutkainen tehtävä, joka vaatii mm, kärsivällisyyttä, yhteistyötä ja yhtenäisyyttä. Uskon, että eurooppalaisten ystäviemme tuella me emme anna periksi ennen kuin olemme päämäärämme saavuttaneet, olemme tämän uhreille velkaa. Kiitoksia. Kiitoksia herra De Hoyer, kiitoksia Peter tästä äh, tiedottamisesta ja kiitokset myös sinulle Elmar, että tämä on esityslistallamme. Kollegani arvostavat täällä kovasti senate, samoin minä itse ja myös muut parlamentin jäsenet. Tämä onnettomuus on vaikuttanut valtavasti alankomaiden yhteiskuntaan. 289 eh, heistä suurin osa oli hollantilaisia perheet, ovat menettäneet rakastettuja ja perheenjäseniä ovat tyytyväisiä siitä, että suurin osa kuolleista on palannut Alankomaiden maaperälle, mutta nyt he haluavat selkeitä vastauksia siitä, mitä tapahtui sinä päivänä. Ikävä kyllä tähän saattaa vieläkin mennä varsin kauan aikaa. Ulkoisen puheenjohtajana olen henkilökohtaisesti ollut mukana asian käsittelyssä tämän kesän aikana. Keskustelimme vastuuministereiden kanssa siitä, miten toimia onnettomuuden jälkeen erittäin poliittisesti räjähdysaltissa tilanteessa Ukraina ja Venäjän välillä. Samanaikaisesti olemme tietenkin yrittäneet tukea perheitä heidän surussaan minä itse kävin Eindhovenin lentokentällä neljä kertaa. Halusin osoittaa kunnioitusta uhreille. Vi- viimeiset ruumiit tulevat Hollantiin tänä tällä viikolla. Toivomme, että muutaman kuukauden kuluttua tiedämme, mikä onnettomuuden aiheutti kuitenkin. On äärimmäisen tärkeää, että kansainvälinen tutkimus suoritetaan todella huolellisesti ottaen huomioon tilanteen arkaluontoisuus. Ja kiitän tätä kaikkia tuestanne. On hyvä tietää, että muut eurooppalaiset osoittavat solidaarisuutta ja tuntevat myötätuntoa Alankomaiden yhteiskuntaa ja muita maita kohtaan, jotka menettivät rakkaimpiaan tässä onnettomuudessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Yes, thank you, uh, thank you, Elmar. Uh... Kiitos Elmar. Minäkin haluaisin ilmaista kiitollisuuteni siitä, että tämä asia on estyslistalla ja Alankomaiden pysyvällä edustajalla oli tilaisuus jälleen kerran kertoa valiokunnalle, missä mennään. Kun saimme ensimmäisen briefauksen, totesin, että moraalinen velvollisuutemme uhrien perheitä kohtaan on jatkaa tätä prosessia aina kolmosvaiheeseen saakka. Ne, jotka ovat vastuussa teosta, joutuvat tilille teoistaan ja tuomituiksi. Tähän pyritään. Kolmannesta vaiheesta ette puhunut niinkään paljon, te puhutte niin enemmänkin teknisestä tutkimuksesta ja loppuraportista, joka saadaan 2015 vuoden puolivälissä. Tiedän, että tämä prosessi kestää vielä pidempäänkin, mutta puheen aluksi te totesitte, että teidän nähdäkseni aina Euroopan parlamentin tuki oli ollut teidän takana. Ja haluaisin todeta, että me todellakin tuemme teitä. Ja mitä me voimme tehdä nopeuttaaksemme prosessia niin pitkälti kuin mahdollista tätä kolmattakin vaihetta, eli sitä, että syylliset tuodaan tilille teostaan, niin miten me voimme painostaa, mitä te toivotte meiltä, jotta asia saadaan hoidettua. Haluan onnitella teitä siitä, miten Alankomaat on hoitanut tätä asiaa ja tätä tutkimusta. Tietystikin uhrien perheitä odottavat myöskin loppuvaihetta, prosessin loppuun saattamista. Voitteko kertoa, miten voimme auttaa teitä tässä? Thank you, Mr. Chair. Well, the gratitude has already been... Puheenjohtaja, kiitollisuutta ovat osoittaneet jo kaksi kollegaa ennen minua kansallisesta parlamentista ja täältä Euroopan parlamentista. Minulla on vain yksi kysymys. Olisiko mahdollista sitten, kun tekninen raportti on valmis, kun rikosoikeudellinen tutkimus on viety loppuun, voitaisiinko ne esitellä täällä ulkoasian valiokunnassa myös? Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Ja lämpimät kiitokset siitä, että tänä päivänä meidän omaisuus keskustella sitä kammottavasta katastrofista, joka on koskettanut meitä kaikkia. Olen itse liikennevaliokunnassa ja 3. syyskuuta olin valiokunnan kokouksessa keskustanut tästä katastrofista ja nyt uudelleen voimme tämän asian ottaa esiin. Kiitos siitä. Muutama seikka, joka minun nähdäkseni ovat huolestuttavia Herra Hoyerille ensimmäinen kysymys on seuraava. Todistusaineisto ja tietystikin 17. heinäkuuta päivämäärästä on kulunut jonkin aikaa. Ja nyt viime viikkoinakin on kerätty vielä paikan päältä aineistoa. Missä määrin nyt palat on saatu koottua ja materiaali kerättyä pois paikan päältä? voidaanko nyt materiaalin todistaistoon perusteella päätellä, mistä onnettomuus aiheutui? Kenties äh, materiaali on kadonnut paikan päältä jo ennen tutkimusta. Tämä ensimmäinen kysymykseni. Sitten toinen kysymykseni liittyy jatkotutkimuksiin. Kyse on lennoista, jotka kulkivat Ukrainan ilmatilassa. Ja osittain on saatu tietoa turvallisuus palveluilta ja kaupallisilta lentoyhtiöiltä. Ja näiden tietojen perusteella tiedetään, että jotkut eivät lentäneet Ukrainan puolella, jotkut lensivät. Onko tämä tieto osana nyt tehtyä tutkimusta? Kiitos. Thank you, Chair Ambassador Hoyer. Thank you as well. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Hoyer oikeuden ja myöskin rakkaitaan menettäneiden vuoksi. Kuuleminen on hyvin tärkeää ja toivottavasti me valiokunta voi näitä riippuvia asiantuntijoita kuulla tulevaisuudessa, joihin äsken suurlähettiläs viittasi. Minulla on pari kysymystä. Miksi Alankomaat, Belgia, Ukraina ovat tämän tutkintaryhmän, rikosoikeudellisen tutkintaryhmän löydöksistä luottamuksellisuussopimuksen tehneet. Onko jonkinlainen veto oikeus näiden tietojen antamisessa erityisesti liittyen osapuoleen, joka on sotatoimissa mukana, ja onko Ukraina ollut tämän sopimuksen solmimisessa roolissa ja mitä Alankomaiden hallitus tekee, jotta se voi varmistaa se, että kaikki Euroopan unionin lentoyhtiöt saavat yhtä lailla tietoa, tiedostelutietoa riskeistä, jotka liittyvät siihen, kun tiettyjen alueiden yli lennetään. On yhä mysteeri, miksi Malesian Airlines ei saanut tietoa, kun muut lentoyhtiöt saivat tietoa siitä, että tiettyjen alueiden yli oli vaarallista lentää uskoakseni, jotta tällainen hirvittävä e- tapahtuma, kuten MH17-koneen alasampuminen voitaisiin estää, näin tulisi toimia jatkossa. Ähm. Äh. Saksan äh, Bundestag ja Alankomaiden parlamentin jäsenet eivät voi tarkastella satelliittikuvia. Äh, voisitteko ähm, ajatella, että näitä kuvia saataisiin käyttöön, koska se auttaisi teknisesti ja rikosoikeudellisesti syyllisten löytämistä. Kiitoksia. Haluan onnitella herra de ja hänen selkeästä tiivistä esityksestään. Tämä osoittaa, että tehdään varsin ammattimaista tutkimustyötä, johon liittyy kaikki tarvittavat takeet. Ja se, mikä on ilmeistä tämä häm, hämmästyminen, tämä varovaisuus, varovaisuus, koska ei tiedetä, missä selkeissä, näitä sel- ei tiedetä näitä olosuhteita, vaikkakin näyttää siltä, että tämä olisi ollut tällainen vahinko. Me kaikki aina muistamme tämän varovaisuuden, joka tässä parlamentissa, täällä AFET-valiokunnassa täysin sitä puuttuu varovaisuutta, että ei osoita syyllisyyksiä. Siksi onkin hyvä, että odotetaan, kunnes työ on valmista. Ainahan me voimme jatkossakin kuunnella teitä ja toivoa, että tämä tutkimus viedään loppuun. Kaksi kysymystä. Koska uskotte, että voimme saada vastauksia? Kuinkahan paljon aikaa yleensä menee tämän tyyppisiin tutkimuksiin? Thank you very much. Uh, Kiitos. Thanks to... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset kaikille kysymyksen esittäjille. Nyt parhaan kykyni mukaan yritän vastata kysymyksiin. Uskon, että ensimmäinen kysymys liittyy siihen, mitä Euroopan parlamentti voi tehdä auttaakseen asiassa, auttaakseen kahdessa tutkimuksessa, jotka ovat vielä meneillään kun uhreja tuodaan takaisin kotiin. Esimerkiksi mitä parlamentti voi tehdä auttaakseen. Pragmaattiselta kanta katsottuna parlamentti voi tehdä kaksi asiaa tässä vaiheessa. Ensinnäkin jossakin vaiheessa rikosoikeudellinen tutkinta tullaan aloittamaan ja silloin esitän oikeusapupyyntö kolmansille maille. Tämä on normaali toimenpide syyttäjän viraston ja eri jäsenvaltioiden välillä. Uskon, että on erittäin arvokas apu meille, mikäli parlamentti pitää silmällä tätä prosessia, ja ne maat, joilta pyydetään oikeusapua tutkimuksissa, todellakin myös vastaavat velvoitteisiinsa. Ja toiseksi, kuten jo totesin, saattaa olla tarpeellista joskus palata vielä jossakin vaiheessa onnettomuuspaikalle tekemään lisää tutkimuksia. Paikan päällä toiminen on edelleenkin vaikeaa paikan päällä valitsevan turvallisuustilanteen vuoksi. Turvallisuustilanne paikan päällä on vaikea. Tuli tauko. Rakoilee edelleenkin usein. Olisi erittäin arvokas apu, mikäli parlamentti vetoisi kaikkiin osapuoliin, että pitäisi kiinni Minskin tulitauko-sopimuksesta tai Minskin sopimuksesta, jossa tulitauko oli yhtenä osana. Lisäksi esitettiin kysymys, tuleeko valiokuntanne pääsemään tutustumaan rikosoikeudellisen tutkinnan tuloksiin. Olettaisin, että minun hallitukseni tulee mielin toimittamaan teille kaikkea mahdollista tietoa, jota Euroopan parlamentti haluaa. Euroopan parlamentti voi toimittaa samaa tietoa, mitä hallitus on toimittanut kansallisille parlamenteille. Mikä tällainen pyyntö tehdään, tulen viemään tämän pyynnön tiedoksi hallitukselle. Mitä itse lentokoneen hylkyn tulee ja siihen onko todistusaineistoa varastettu tai manipuloitu tai onko se jollakin tavalla kadonnut. Kuten hyvin voi kuvitella, minä en tarkalleen tunne turvallisuuslautakunnan työtä. Kuten totesin, saattaa olla, jossakin vaiheessa tutkinnan yhteydessä tehdä rekonstruktio onnettomuuspaikasta ja saattaa olla, että silloin joudutaan menemään takaisin paikan päälle. En tätä vielä tiedä, kukaan ei tätä vielä tiedä. Turvallisuuslautakunta tulee ensin tutkimaan koneen hylyn osat, jotka on onnistuttu keräämään. Hylin osia on kerätty järkevällä tavalla aikaisempien vierailujen yhteydessä, jotka tehtiin paikan päälle. Materiaalia kerättiin ja myöskin ammattipätevyys on taustalla, kun päätetään sitä, mitä elementtejä tai osia hylystä halutaan kerätä talteen tutkittavaksi. Turvallisuuslautakunta päätti marraskuun 23. päivä, että he olivat keränneet riittävästi hylyn osia tutkimusta varten. Nyt täytyy vielä odottaa turvallisuuslautakunnan jatkotutkimuksia. Lisäksi esitettiin kysymys tiedon jakamisesta sen osalta, miten turvallista lentää Itä-Ukrainan ilmatilassa levottomuuksien aikana. Tässä ei kokonainen kysymys kompleksi. Kyse oli ilmoituksista, joita annettiin lentoyhtiölle. Tässä yhteydessä voin todeta kenties kaksi asiaa. Ensinnäkin, tietystikin huolimatta siitä, kuinka kammottava tämä katastrofi oli, me kaikki olemme pyrkineet ottamaan opiksemme siitä. Viime viikkoina, marraskuun aikana, Ikaossa on muun muassa keskusteltu säännöistä ja menettelyistä, jotka pätevät tällaisiin tapauksiin. Tällä sitten toinenkin kysymys. Miksi Malaysian Airlines ei tiennyt tilanteesta? Uskon, että tällä hetkellä tilanne on seuraava. Aina kun on kyse tunnistetusta riskistä, tieto julkistetaan ja lentoyhtiöiden päätettävissä on sitten, käyttääkö lentoyhtiö tätä tietoa hyväkseen, kun se tekee päätöksiä. Mitä tulee tiedustelutiedon jakamiseen lentoyhtiöiden kanssa, Toivottavasti ymmärrätte, miksi en voi teille vastata tähän kysymykseen. Minä en voi antaa teille luottamuksellista tiedustelutietoa. Enkä voi kertoa, mitä tiedustelutietoa voidaan toimittaa lentoyhtiöille tai muille yrityksille, mitä ei voida toimittaa. Tähän liittyvä kysymys oli se, miten on mahdollista, että Saksan liittopäivät saivat nähdä satelliittikuvia ja muuta tiedustelutietoa No tietystikin minun hallitukseni on tietoinen mediasta ja siitä, mitä lehdistössä on kirjoitettu tästä asiasta. Voin vain todeta, että osa rikosoikeudesta tutkintaa on se, että syyttäjän virasto tulee pyrkimään saamaan haltuunsa kaikenlaisen tiedustelutiedon ja muunkin tiedon, jota vain on saatavilla, mukaan luettuna satelliittikuvat, joita mediassakin on esitetty tai joihin mediassa on viitattu. Olen luottavainen sen suhteen, että tämä tyyppistä materiaalia saadaan vielä haltuun materiaalia, joka on tarpeen rikosoikeudesta tutkintaa varten. Kuinka pitkään sitten tutkimus tulee tai tutkinta tulee vielä kestämään? Totesin jo, että turvallisuuslautakunta – teki tutkimustaan ja työtään. Työ saattaa kestää vuoden 2015 puolivälin saakka. Vuoden tutkinta näin monimutkaisessa tapauksessa tai onnettomuudessa on oikeastaan melkoisen lyhyt aika tästä tutkintaa varten. Joten toden totta, toivon mukaan ette pidä minua nyt vastuullisena asiasta, mikäli tutkinta ei valmistu ensi kesään mennessä, mutta tämä on nyt oletusarvo. Rikosoikeuden tutkinta sitten, kun otetaan huomioon, miten monimutkaisesta tapauksesta on kyse, tulee kestämään aikansa. Ymmärrän kyllä, miksi te haluatte tietää, kuinka kauan tämä kestää. Mikäli nyt minun pitäisi esittää jokin arvio, niin toteaisin, että tämä saattaa kestää vuoteen 2016 saakka, mutta jälleen kerran täytyy ymmärtää, miten monimutkaisesta tutkinnasta on kyse. Joten tässäkin toteaisin, että kahden vuoden aikataulu ei ole mitenkään epärealistinen. Toivottavasti nyt puheenjohtaja vastasin esitettyihin kysymyksiin. No further questions. Ei muuta kysyttävää sitten tainnut ollakaan, joten minäkin haluaisin sanoa jotakin Rova Schaakke, haluaisitteko te puhua vai te siellä takana, olkaa hyvä. Then we can continue with questions, right? Yeah. Okay. Voimme siis vielä tehdä kysymyksiä. Minulla on kysymys. Jos aiotte antaa lisää todisteita, joka selventäisi paremmin, kuka on vastuussa. Näitä konspiraatio-salaliittoteorioitahan on. Ne ovat varsin haitallisia, jotka suunnataan Ukrainan. Onko teillä muita todiste siitä, että tämä on perusteeton tietoa. Oletteko valmiita antamaan näitä tietoja julkisuuteen vai ette? Thank you, Chair. Ambassador. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä sulähettiläs. Jälleen kerran haluaisin vielä ilmaista osan ottoni koko Alankomaiden kansalle tämän MH17 koneen alas ampumisen vuoksi. Minä edustan Puolaa itse ja aina vertaamme tätä tapahtumaan Smolenskin katastrofiin. Haluaisin kiittää Alankomaiden hallitusta aivan aluksi sopimuksesta, joka allekirjoitettiin Ukrainan kanssa hyvin varhaisessa vaiheessa liittyen uhrien tunnistamiseen Alankomaiden maaperällä. Tämä mielestäni on erittäin tärkeää ja antoi teille varmuuden ja johtorooli tässä prosessissa. Se teki aivan aluksi mahdolliseksi välttää todellisen katastrofin, joka oli mahdollinen Puolassa meillä. Yhä on seuraamuksia olemassa, jotka koituvat siitä, että uhrien tunnistaminen jätettiin Venäjän harteille. Toisekseen haluaisin teitä onnitella siitä, että te olette kansainvälistäneet teknisen tutkinnan. Tämäkin on erittäin tärkeää. On tärkeää, että meillä on riippumaton viranomainen, joka arvioi tämän onnettomuuden teknistä puolta. Luonnollisesti tulee viemään aikaa ennen kuin lopulliset tulokset saadaan. Mutta silti olen sitä mieltä, että ottaen huomioon tämä hirvittävä puolalainen kokemus tämän tyyppisen tapahtuman suhteen, te ainakin mielestäni olette varmistaneet nyt sen, että tutkinta sujuu kunnollisella tavalla ja tämä on äärimmäisen tärkeää. Thank you, Chairman. Ambassador, you've... puheenjohtaja Suula tästä vastasta jo moniin kysymyksiin, mutta ei siihen kysymykseen, joka koski tähän sopimukseen a- a- Ukrainan alankomaiden alankomaiden välillä siitä, että ei anneta näitä tietoja. Onko näillä osapuolilla veto-oikeus ja miksi Malesia ei ollut mukana tässä yhteisessä tutkimustiimissä? Ei kuullut myöskään tähän paljastamattomuussopimukseen. Ambassador. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja Brock, hyvä suurlähettiläs, syvät surun valottelumme kaikille Malesia Airlinesin 17 lennon uhreille ja heidän omaisilleen. Haluaisin korostaa yhteistyötä Ukrainan viranomaisten kanssa, ottaen huomioon, että koneen jäänteet olivat Ukrainan alueella, joka nyt on Kiovan viranomaisten hallinnassa. Mikä teidän aikataulunne on ja erityisesti mikä erityinen päivämäärä teillä on tämän ähm, datan arvioinnin suhteen. Te puhuitte Merkoisen ähm, yleisellä tasolla tutkinnasta, joka liittyy koneen alasampumiseen. Chair, thank you very much. Uh... Kiitoksia. Mitä tulee tähän salaliittoteoriaan tai teorioihin, ja sieltä ei hyväksytä näitä perusteellisia tai perusteettomia ehdotuksia. Vastaan tähän yksinkertaisesti niin, että uudelleen totean, että meidän täytyy odottaa loppullista tulosta tutkimuksista sekä turvallisuuslautakunnan tutkimukset että yhteisen, yhteistutkimustiimin toimesta. Mitä tulee juuri sen vastuuseen, edelleenkään en halua antaa mitään lausuntoja koskien vastuuta tai sen puutetta. Haluan tehdä varmaksi, että tutkimukset toteutuvat riippumattomasti ilman, että millään tavalla painostetaan tai estetään työtä. Sitten vielä voin, voin sanoa kiittää näistä ystävästä sanoista koskien sitä, mitä olemme tehneet. Olen pyrkineet kansainvälistämään näitä tutkimuksia, niin kuin minä sanoin. Me ymmärrämme hyvin ja myönnämme, että Chicagon yleissopimus tekee selväksi, kuka on päävastuussa tällaisissa tilanteissa, mutta koska tämä on niin monimutkainen kansainvälinen kysymys, juuri tämä onnettomuus, niin uskon, että on ka- me uskomme, että meille kaikille on vain hyödyksi, että olemme pystyneet sopimaan monien maiden kanssa siitä, miten tutkimusta viedään eteenpäin. Ja lisäisinkin tässä yhteydessä jälleen sen, että todella olemme kiitollisia Ukrainan viranomaisille tavasta, jolla ne tekevät työtä meidän kanssamme. Samoin olemme kiitollisia muille kansainvälisille kumppaneillemme jotka tekevät yhteistyötä kanssani. Pyydän anteeksi Rova Saakelta, että en äh, vastannut hänen aikaisempaan kysymykseensä. Vastaus on, että mitään vetoa ei ole, mutta enempää en voi kertoa tästä sopimuksesta. Miksi Malesia ei kuulu yhteiseen tutkimusryhmään? Sanon yksinkertaisesti, että olemme hyvässä yhteydessä ja suhteissa Malesiaan. Malesia on kertonut, että he haluavat kuulua tutkimuksiin ja he tekevät täysillä yhteistyötä ja ovat mukana tutkimustyössä. Pitäisikö sen sitten olla yhteisen tutkimusryhmän täysjäsen vai ei, niin se kuuluu näiden osapuolten päätettäväksi. Sitten tuli kysymys, tai sanottiin, että minä olen aika välttelevä, mitä tulee näihin syihin ja tutkimuksen aikatauluun ja milloin nämä loppulliset tulokset julkaistaisiin. Se on ihan totta ja jatkossakin tulen tekemään ihan samoin, koska minä en voi ennalta ennakoida, milloin yhteinen tutkimusryhmä ja turvallisuuslautakunta esittävät lopullisen raporttinsa. Me emme halua niitä painostaa. Minun pitäisi ehkä sanoa että nämä ammattihenkilöt ovat enemmänkin kuin tietoisia siitä, että kansainvälinen yhteisö kiihkeästi haluaa tämän tietää. Samoin uhrien perheet haluavat tuloksia mahdollisimman nopeasti, mutta tähän menee oma aikansa, jotta voidaan huolella vakuuttavalla tavalla kattavasti tutkimus tehdä, johon, jonka loppupäätelmät ovat selkeä ja kaikkihan pitää pystyä myös nämä loppupäätelmät sitten hyvä, hyväksyä. Pitää pystyä hyväksymään. Like to thank you, Ambassador, to give us. Minä itse haluaisin kiittää pysyvää edustajaa hänen antamistaan tiedoista. Uskon, että tällainen tapaus on kammottava ja toivotan teille kaikkea onnea ja kannustusta tutkimuksen jatkamiseksi. Euroopan parlamentti auttaa kyllä teitä ja Alankomaiden hallitusta, mikäli meidän avustamme on teille mitään hyötyä. Kiitoksia siitä, että olitte täällä tänään. Kokous päättyy tähän tältä päivältä. Nähdäkseni meillä nyt on se pieni vastaanotto. Me tapaamme illan mittan vielä, taikka jos ei nyt illalla, niin sitten viimeistään huomisaamuna. O'clock. No Kello yhdeksältä. Kiitos. Na, als Träger der Souveränität sind wir ja stolz, dass Sie zu uns kommen. Ich hoffe, dass